Thank you. Thank you very much. Could you please... Kiitoksia. Aloitetaanpa tämän päivän kokouksemme ja aloitan ensimmäistä kohdasta. Esityslistan hyväksyminen. Jos kukaan ei vastusta, niin esityslistaa pidetään hyväksyttynä. Kohta kaksi. Minulla on ilmoitusluontoinen asia, joka koskee kahden suullisen kysymyksen hyväksymistä Eko koordinaattoreita 12.11. hyväksyivät suullisen kysymyksen komissiolle, joka koskee oikeudenmukaista verotusta digitalisoidussa ja ta- taloudessa. Ja tämä suullinen kysymys jaettiin 15.11. jäsenille. Lisäksi hyväksyttiin suullinen kysymys komissiolle, joka koskee instituutioita ja elimiä talous- ja rahaunionissa ja niihin liittyviä eturistiriitoja. Tämä kysymys jaettiin jäsenille 27.11. Kolmas kohta esityslistalla nopea kertomus käynnissä olevista toimielinten välisistä neuvotteluista. Ensimmäinen koskee ryhmärahoitusta. Kolmas trilogi näissä asioissa käytiin 25.11. Neuvosto ja parlamentti jatkavat neuvottelujaan harmonisointikynnyksen määrittelemiseksi kuten myöskin sovellusalan määrittelemiseksi. Jonkun verran edistystä on otettu aikaisesti, mutta vielä kaikkia asioita ei ole ratkaistu. Niistä keskustellaan edelleen varsinkin kysymys, joka koskee neljättä trilogiaa. Ja se käydään 12. Ja sitten ekon ja taksonomia kysymys on käyty, tämä trilogia on käyty, ensimmäinen näkemysten vaihto käytiin asioista, jotka liittyvät hallinnointiin. Kestävän kehityksen alusta oli käsittelyssä. Ja täytäntöönpanevia delegoidun säännöksen käyttöä, kuten myöskin säännökset, jotka liittyvät valvontaan. Syvällisempiä keskusteluja käytiin siirtymäkauden toiminnasta ja ilmoitussäännöstöstä ja taksonomiaehdotuksesta ja näiden välistä yhteydestä. Nämä keskustelut jatkuvat 27.11 jolloin neuvotteluosapuolet kävivät ensimmäisen näkemysten vaihdon niistä vaatimuksista, jotka liittyvät teknisiin kriteereihin, taloudellista aktiviteettiin liittyviin kriteereihin ja tarkastuslausekkeeseen. Artikloihin 1 ja 4, yhdestä neljään saatiin aikaiseksi huomattavaa edistystä ja artiklat 5-12 saatiin käsiteltyä. Seuraava kolmikantaneuvottelu pidetään huomenna 3.12. Ja näin siirrytään päivän kokouksen ytimeen. Eli rahapoliittinen vuoropuhelu Christine Lagarden kanssa. Haluaisin näin toivottaa tervetulleeksi Euroopan keskuspankin puheenjohtajan Christine Lagardin tänne paikalle ensimmäisen vuoropuhelun, joka on ensimmäinen Lagardille – Aiempi käytiin, kuten muistanette, 23.9. Viimeisen keskustelun jälkeen EKPn kanta on samankaltainen ja poliittisia toimenpiteitä on tehty, joiden avulla taataan olosuhteet, joiden avulla voidaan tukea tämänhetkistä talouskehitystä. Euroalueen kasvudynamiikassa on kuitenkin heikkouksia ja inflaatiopaineita ei ole riittävästi. Nämä toimenpiteen paketti helpottaa lainausolosuhteita sekä kotitalouksille että yrityksille. Näiden avulla tuetaan euroalueen laajennusta ja kotimaista hintapainetta. Näin voidaan vastata myös keskipitkän aikavälin inflaatiotavoitteisiin. Tänään puheenjohtaja Lagarde esittelee meille lähitulevaisuuden näkymät rahapoliittisen kehityksen ja käsittelee kahta aihetta, jota koordinaattorimme ovat valinneet, kun tätä vuoropuhelua on valmisteltu. Ensinnäkin EKPn rahapoliittinen strategia ja toiseksi rahan tulevaisuus on kyseessä. Olemme tehneet jonkun verran valmistelevaa työtä tässä yhteydessä ja asiakirjat ovat saatavilla Euroopan parlamentin internet internet-sivustolla. Kun tarkastellaan rahapoliittisen strategian uudistusta, arvostamme sitä, että olette käsitelleet tätä asiaa jo edellisessä kuulemisessa viime syyskuussa, mutta varmasti Soveltamisalan ja muodon suhteen on vielä toiveita. Olen kuitenkin tulkinut, että tämänhetkinen näkemys on se, että Euroopan parlamentin roolia haluatte vahvistaa, varsinkin tämän valiokunnan roolia tässä prosessissa. Toivon todella, että voitte ottaa tämän pyynnön huomioon. Meillä on paljon mielenkiintoisia aiheita keskusteltavana ja toiveet ovat korkealla tästä eh, tämän ensimmäisen näkemysten vaihdon suhteen, joten eh, Christine Lagarde, annan teille puheenvuoron. Thank you. Uh... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos teille. Arvoisat talous- ja rahasianvaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen todella iloinen siitä, että voin palata tänne valiokuntaan teidän eteenne. Kuten sanoitte puheenjohtaja, tämä on ensimmäinen kerta, kun raportoin – teidän valiokuntanne. Ja on hienoa, että voin kertoa viimeksi kuluneesta neljästä niin joten ei valtavasti mitään uutta, koska minä olen vielä oppimassa ja joudun oppimaan hyvin nopeasti. Ja pyrin, oppia, pyrin oppimaan sekä saksa että keskuspankkikielenkäyttöä, joten ei heitä pettymyksiä kenellekään, joka on sitä mieltä, että – sadan vuoden rahapolitiikka painaa jokaista sanaa. Joten älkää ylitulkitko sanomaani, näin toivon. Minulla on oma tapani myös lähestyä jotain keskeisiä kysymyksiä, jotka liittyvät rahapolitiikkaan. Kuten sanoitte, puheenjohtaja, vuoropuhelu Euroopan parlamentin ja teidän valiokuntanne erityisesti ja EKPn välillä on mielestäni hyvin tärkeä ja hyvin arvokas väline – jotta voidaan ymmärtää niitä kysymyksiä, jotka ovat haasteellisia meille kaikille eurooppalaisille, jotta voidaan selvittää, miten selvemme tehtävistämme. Kuten sanoin aikaisemmin, pari päivää sitten allekirjoitin ensimmäisen eurosetelini. Se oli hyvin tuntenomainen hetki minulle. Jean Claude Trichet muistutti, että se on tärkeä hetki ja sain ystäville ja perheen jäseniltä pyynnön, että haluaisivat nähdä tämän setelin mahdollisimman pian, erosetelin. Tämä selkeästi osoittaa sen, miten tärkeää meidän on huolehtia eurosta. Kuten tiedätte, euroalueella yhtenäisvaluutan tuki ja sen luottamus on lisääntynyt 62 prosentista vuonna 2013 kriisin aikoihin siis. Ja nyt tuki on kaikkein korkeimmalla tasolla tähän mennessä 76 prosenttia. Se, että luotetaan ekp on merkittävä asia. Tämäkin luottamus on lisääntynyt, ei kuitenkaan ihan yhtä merkittävästi kuin luottamus euroon. Edeltäjäni EKPssä pitivät tätä asiaa tirkkaan, tarkkaan silmällä ja pyrkivät vastaamaan haasteisiin. EKPn tilivelvollisuusmenetelmät ovat kehittyneet, samoin kuin viestintästrategia. EKPn avoimuus, eettisyys ja hyvän hallinnon puitteet ovat nyt harmonisoituneet, vahvistuneet ja niitä on jatkettu kattamaan kaikki EKPn neuvoston ja valvontaelimen jäsenet. Mutta on tärkeää että minä keskityn nyt siihen, että ollaan yhteydessä ihmisiin euroalueella. Tämä on hyvin tärkeä tehtävä, jota on vahvistettava tulevaisuudessa, erityisesti sitä kautta, että parannetaan viestintäämme kansalaisten suuntaan. Siksi teidän roolinne, Euroopan parlamentin jäsenten rooli, on niin merkittävä, tämän valiokunnan jäsenten rooli myös. Te huolehditte siitä, että kansalaisten ääni kuuluu EKPssä ja että EKPn ääni kuuluu kansalaisten joukossa. Viestintä on mielestäni kaksisuuntaista ja hyvin tärkeää demokratiassa. Demokratiahan on Euroopan perusperiaate ja tässä hengessä lähestyn tätä kuulemistilaisuutta ja kaikkia kuulemistilaisuuksia, joita meillä on tulevaisuudessa. Ensin haluaisin katsoa nykytaloustilannetta euroalueella. Te puheenjohtaja jo alustuksessanne viittasitte siihen. Ja sitten käännyn keskeisempään kahteen kysymykseen, johon sitten kommenttejani. Euroalueen kasvu on edelleen heikkoa. BKT on kasvanut vain 0,2 prosenttia neljänneksestä toiseen kolmannella neljänneksellä vuonna 2019. Tämä heikkous on lähinnä globaalien tekijöiden vaikutusta. Maailmantalouden näkymät ovat vaimeat ja epävarmat, ja tämä vähentää euroalueen tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Ja se vaikuttaa myös investointiintoon ja yrittäjien toimintaan. Ala, joka kärsii eniten vaikutuksia tässä on teollisuuden alla. Mutta olemme myös nähneet, että vaikutuksia on muihin talouden osioihin. Viime, melko tuore tutkimus osoittaa maltillisia vaikutuksia myös palvelusektoriin. Kuitenkin kysyntä on selvinnyt melko hyvin ja työmarkkinaolosuhteet ovat parantuneet esi- edelleen. Näin voidaan edelleen kannustaa kuluttajia luottamaan ja myös käyttämään varojaan. Mutta talouden toimeliaisuuden pitkä hidas kausi on vaikuttanut hintakehitykseen, joka on edelleen hyvin vaimea. Se on meille tärkeä kysymys. Eurostatin flash-arvion mukaan inflaatio oli 1 prosentin tasolla marraskuussa. Ja katsotaan sitten kyselytutkimuksia tai markkina lähtöisiä toimia, niin inflaatio on historiallisen alaisella tasolla. Mitä EKP voi tehdä tällaisessa taloudellisessa tilanteessa huolehtiakseen mandaatistaan eli hintavakaudesta? Rahapolitiikka voi vastata tehokkaasti myös silloin, kun ulkoiset vaikutukset ovat kielteisiä. Näin voidaan tehdä huolehtien siitä, että kaikki alat saavat myönteisiä rahoitus ehtoja nauttiakseen ja myöskin tarjota näkyvyyttä näille toimille ja ehdolle tulevaisuudessa, jotta voidaan antaa luottoa niin, että niin on varmaa sekä kotitalouksilla että yrityksillä. Näin voidaan investoida ja kuluttaa enemmän. Tällainen sisäisen kysynnän tukeminen vahvistaa erityisesti palvelusektoria, joka on tietenkin se sektori, sektori, joka on työvoimavaltaisin meidän taloudessamme. Tämä taas auttaa suojelemaan työpaikkoja ja tuloja ja huolehtimaan siitä, että kulutus jatkuu. Ja näin voidaan vähentää ulkoisten shokkien haittavaikutusta. Tämä mekanismi on käytössä nyt. Palveluiden melko hyvä kestokyky tällä hetkellä on keskeisin syy siihen, että työllisyys ei ole niinkaan kärsinyt hidastuksista teollisuuden alalla. Jos ajatellaan vaimempia tulevuusnäkymiä, niin neuvosto on tehnyt tämän vuoden syyskuussa monia päätöksiä, jotka liittyvät rahoitusolojen tukemiseen edelleen. Kuten muistatte, koska edeltäjäni puheenjohtaja Draghi oli ne syyskuun 23. päivä, neuvosto päätti paketista, jossa puhuttiin talletuskoron pienentämisestä miinus 0,5 prosenttiin. Toisena paketissa aloitettiin uudestaan netto omaisuuserien osto-ohjelmat ja lisäksi ennakoiva viestintä liittyi molempiin välineisiin näihin ehtoihin ja lisäksi haluttiin huolehtia siitä, että ehdot, jotka liittyvät pitkän aikavälin rahoitusoperaatioihin, jota tarjotaan pankeille. Tehtiin tästä TRO-järjestelmästä houkuttelevampi ja lisäksi haluttiin uudenlainen järjestelmä, joka liittyy niihin lisävarantoihin, joita pankeilla on eurojärjestelmässä. Näiden toimien oli tarkoitus toimia yhdessä niin, että kaikkien korkotasojen osalta oltaisiin hyvin e- elvyttävällä tuskannalla. EKPn negatiiviset viitekorot ja ennakoiva viestintä vaikuttavat lyhyen ja keskipitkän aikavälin korkoihin, joiden kautta pankit päättävät, mihin hintaan lainavat yrityksille. Samanaikaisesti joukko kirjalainojen nettoostot antavat mahdollisuuden viitearvoille sille, mitä pitkäaikavälin lainoja myönnetään kotitalouksille. TLTRO kolmen myönteisemmät ehdot auttavat huolehtimaan siitä, että pankeilta virtaa luottoa hyvin ehdoin kuluttajille. Ja tässä on kiinnitetty huomiota kaikkiin aloihin. Samanaikaisesti neuvosto syyskuisissa päätöksissä totesi ymmärtävänsä mahdolliset sivuvaikutukset, joita raha politiikalla voi olla. Tämä kahden tasoinen lähestymistapa liittyy siihen, että ei käytetä niitä negatiivisia korkoja likviditeettiin, jota talletetaan eurojärjestelmään. Ja tämä mahdollistaa sen, että pankit voivat edelleen tarjota hyviä ehtoja taloudellisesti kaiken kaikkiaan. Tämä EKPn elvyttävä viritys on ollut keskeinen kotimaan kysynnän tukemiseksi ja on tulevaisuudessakin. Ennakoivan viestintämme mukaan tuetaan edelleen taloutta ja pyritään vastaamaan tuleviin riskeihin meidän hintavakausmandaattimme mukaisesti. Me totta kai jatkuvasti valvomme politiikkamme sivuvaikutuksia. Kuten vahvistin teille viimeksi, kun täällä olin, EKP on edelleen päättäväinen ja aikoo huolehtia mandaattinsa noudattamisesta. Tämä sitoumus on tärkeä, kun ajatellaan euroalueen taloutta ja euroalueen kansalaisten hyvinvointia. Mutta lisäksi pyysitte minua ottamaan kantaa kahteen keskeiseen kysymykseen. Nämä ovat mielestäni rakenteellisia kysymyksiä, jotka tulevat esiin rahapolitiikassa. Erityisesti pyysitte minua kommentoimaan EKPn rahapoliittista strategiaa. Tuo rahapoliittisen strategian uudelleen tarkastelu alkaa lähitulevaisuudessa. Kuten luultavasti tiedätte, rahapoliittinen strategia ei ole mitenkään ennen kuulumaton asia. Se on itse asiassa sellainen harjoitus, jo monet keskuspankit kautta maailman ovat lähteneet vähän eri tahtiin eri nopeuksilla pankista riippuen. Yhdysvaltain Fed käy läpi tätä harjoitusta juuri tällä hetkellä ja luultavasti se saadaan päätökseen. Se alkoi noin vuosi sitten vuoden 2020 toisella puoliskolla. Kanadan keskuspankki toteuttaa tällaisen strategisen tarkastelun viiden vuoden välein, huolehtikseen siitä, että mandaattia varmasti noudatetaan. Meidän tapauksessamme EKP on viimeksi uudelleen tarkastellut strategiaansa vuonna 2003. 16 vuotta sitten. Ja tämän 16 vuoden aikana on tapahtunut paljon. Makrotalouden ulot värittyivät talouskriisistä vuonna 2008 ja valtionvelkakriisistä vuonna 2011 täällä Euroopassa. Vähän aikaa sitten tähän on vaikuttanut myös matala inflaatio näissä kaikkialla maailmassa – ja erityisesti edistyneissä talouksissa. Ja samanaikaisesti syntyy uusia haasteita, demografisia haasteita, kun yhteiskunnat ikääntyvät erityisesti kehittyneissä talouksissa. Lisäksi suuria teknologisia muutoksia ja niiden yhteisvaikutuksia ilmastonmuutos, joka on lopulta myös päässyt keskusteluiden keskiöön ja tulee esille aina, kun puhutaan tulevaisuudesta ja kannetaan poliittista vastuuta. Ja myös se tieto, jota aikaisemmin, johon aikaisemmin on uskottu, on saanut nyt haastajia. Rahoituspolitiikassa on lähdettävä uusille vesille. Siksi meidän on tarkasteltava strategiamme uudestaan pohdittava sitä, miten rahapolitiikka voi parhaiten huolehtia siitä, että me toteutamme mandaattiamme. Kysymys, joka on hyvin tavallinen keskuspankkien joukossa tänä päivänä, jota tarkastellaan muissa keskuspankeissa, on se, miten voidaan parhaiten määritellä rahapolitiikan keskipitkän aikavälin tavoitteet, jotta voidaan huolehtia siitä, että odotuksilla on hyvä perusta. Tämä voi olla aivan erityisen hyödyllistä sellaisissa oloissa kuin niissä, joissa elämme tällä tänä päivänä, kun pyritään huolehtimaan siitä, että on riittävät olot suojella taloutta rajallisiin mahdollisuuksiin verrattuna aikoihin ennen kriisiä. Meidän on ymmärrettävä pitkän aikavälin trendit ja ymmärrettävä se, miten pitkän aikavälin trendit vaikuttavat niihin asioihin, joita valvomme jatkuvasti ja pyrimme ohjaamaan. Tämä sanottua niin olisi liian aikaista ja kontraproduktiivista minun mielestäni, jos lähtisin nyt ikään kuin lähteä sanomaan, mikä strateginen uudelleen tarkastelu on, koska koko harjoituksen tarkoitus on se, että ensinnäkin osallistetaan koko EKPn neuvosto tähän strategiseen uudelleen tarkasteluun ja avataan vuoropuhelun mahdollisuuksia kaikkien niiden suuntaan, jotka ovat kiinnostuneita tästä aiheesta. Tähän olemme mukaan asiantuntijat. Te sanoitte myös kuulevanne asiantuntijoita. Ja ennen kaikkea minä ajattelen tässä teitä. Voitte kertoa niistä kannoista, joita kuulette äänestäjältäne. Ja tämä kahdensuuntainen vuoropuhelu, josta aikaisemmin puhun, johon uskon, todella löytää sijaa tässä strategisessa uudelleen tarkastelussa, koska miten, mihin tahtiin. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joihin toivoisin teiltä kantoja. Minulla ei ole lopullista kantaa, koska tämä on lopulta EKPn neuvoston päätös luoda puitteet sille, miten strateginen uudelleen tarkastelu tota- toteutetaan. Kolmanneksi kansalaisyhteiskunnan edustajillakin on oltava mahdollisuus vaikuttaa. Ja minä arvostan kovasti heidän kantojaan raapolitiikkaan ja siihen, miten voimme toteuttaa mandaattiamme. Pari periaatetta pysyvät aina mukana. Se, että tarkkaan analysoidaan asiat ja suhtaudutaan avoimesti. Tämä vaatii harkinta-aikaa ja laajaa pohdintaa, mukaan lukien sidosryhmien kanssa, jotka juuri mainitsin. Edeltäni kertoivat, että aikaisemmin vuonna 2003 parlamentti ja tämä valiokunta aivan erityisesti – on tarjonnut aivan uniikkia vuoropuhelun mahdollisuutta, johon saadaan tukea raporteista, joita on valmisteltu ennen tätä kuulemistakin. EKP on hyötynyt näistä keskusteluista valtavasti 16 vuotta sitten strategisen tarkastelun aikana. Tällä kertaa ottaen huomioon, että viestintä on eloisampaa ja että viestintävälineet voivat avata keskustella paljon laajemmalle. Uskon, että keskustelu on vielä vilkkaampaa ja hedelmällisempää. Mutta minä näin varmasti omana vastuunani sen EKPn johtajana, että raportoin teille ja käyn lisäkeskusteluita. Kuten sanoin, kunhan EKPn neuvosto on todennut puitteet, joissa strategiamme tarkastelemme. Toinen aihe jota pyyditte, pyysitte keskustelun mukaan, on aihe, jota kutsutaan nimellä rahan tulevaisuus. Nyt toimitaan muuttuvissa oloissa. Pitäisi pystyä näkemään tulevia trendejä, mutta päästä myös vaikuttamaan niihin. Ja meidän pitäisi erityisesti silloin ymmärtää riskit ja huolehtia siitä, että analysoidaan kunnolla sekä kustannukset että hyödyt. Rahoituspalvelut kehittyvät ja uudet tulijat muuttavat markkinoita. Kansalaisten kysyntä muuttuu. Niin kutsutuista stablecoinseista keskustellaan ja näin nähdään mahdollisia tulevia muutoksia. Tämä on ilmiö, joka saattaisi tuoda paljon muutoksia maksuympäristöömme. Sillä voisi olla vaikutuksia myös rahapolitiikan välittymiseen ja rahoitusvakauteen ja kansainväliseen rahoitusjärjestelmään kaiken kaikkiaan, mutta EKP varmasti toimii haasteiden esillä. Muistan, kun olin viimeksi täällä nimityskuulemisessa, niin puhuin tipsistä. Olin itse juuri kuullut tipsistä silloin ja nyt olen kuullut vähän lisää. TIPS, Target Instant Payment Settlement järjestelmä – eikä se ole niin yllättävää, että me tunteneet sitä niin, tar- niin hyvin, koska paljon työtä tehdään pankkien kesken, vaan taustalla, jotta voidaan välittömästi maksaa 24 tuntia vuorokaudessa seitsemän päivää viikossa vuoden jokaisena päivänä Tämä ei ole näkyvää toimintaa, mutta huolehtii siitä, että maksut tapahtuvat välittömästi ja tällaisen maksun kysyntä kasvaa jatkuvasti ja näin tilin pitäjät voivat toimia välittömästi. Ja TIPS-järjestelmän kautta voidaan siis huolehtia nopeammin ja turvallisemmin asiakkaiden maksuista. Tämä ei ole vielä niin laajalle levinnyttä. Me todella toivomme kuitenkin, että tämä järjestelmä tulee laajemmin käyttöön ja että se voisi näin helpottaa maksuja, tehdä niistä turvallisempia. Toinen asia. Vuoden 2016 jälkeen EKP on pohtinut uuden teknologian käyttöä, erityisesti DLT-teknologiaa. Yhdessä Japanin kanssa EKP toteuttaa tutkimushanketta nimellä Stella – ja siinä tutkitaan innovaatioita, joiden kautta voitaisiin huolehtia nopeammista ja turvallisemmista transaktioista. Mutta muutoksen yhteydessä pitää muistaa, mitä riskejä uutuuksiin voi tapahtua. Uudet innovaatiot, mukaan lukien stablecoin, voivat olla eduksi ainoastaan, jos riskit otetaan huomioon tehokkaan sääntelyn ja valvonnan kautta. Minä siis uskon, että meidän pitäisi noudattaa valvonnan kultaista sääntöä tässä. Sama yritys, sama riski, samat säännöt, riippumatta siitä, mitä teknologiaa käytetään tai miltä toiminta näyttää. Meidän on huolehdittava siitä, että nämä stablecoinsit eivät haittaa vakautta ja tehokkuutta maksujärjestelmässä tai vakautta raha politiikasta. Tämä on erityisen tärkeää, jos stablecoinia käytetään maailmanlaajuisesti. G7-työryhmässä Benoit on tehnyt suosituksia sitä, että otettaisiin johdonmukainen lähestymistapa näiden valuuttojen sääntelyyn ja valvontaan. Niin kuin yleisen tietosuoja-asetuksen osalta, uskon, että Euroopan unioni voi osoittaa tässä, mihin suuntaan pitäisi kulkea. Kansainvälisten standardien ja suositusten kautta me, ja totta kai te olette yhteislainsäätäjiä tässä mielessä, yhdessä pitäisi huolehtia siitä, että meillä on sääntelyä, jossa on oikea tasapaino siinä, että mahdollistetaan innovaatiot, mutta otetaan huomioon riskit. Eli tuetaan innovaatioita, mutta muistetaan kuitenkin, että riskeihin pitää suhtautua varovaisesti. EKP on valmis hoitamaan oman tehtävänsä ja tekee yhteistyötä muiden keskuspankkien ja kansainvälisten viranomaisten kanssa. Me myöskin tarkastelemme meidän puitteitamme, jotka liittyvät innovatiivisiin maksujärjestelmiin, mukaan lukien stablecoin. Me haluamme suhteellisen lähestymistavan, jossa otetaan huomioon riskit. Tulevaisuudessa EKP haluaa edelleen mahdollistaa muutoksen. Me haluamme, että eurooppalaiset sidosryhmät voivat olla mukana tukemassa pan-eurooppalaista maksujärjestelmää. Me olemme myös täysin riippumattomina mukana arvioimassa keskuspankkien mahdollisia digitaalisia valuuttoja Euroopan kansalaisille. Keskuspankin digitaalivaluutta mahdollistaisi sen, että kansalaiset voivat käyttää keskuspankkivaluuttaa päivittäisissä toimissaan. Kuitenkin riippuen siitä, miten se luotaisiin, siihen voisi liittyä myös riskejä. Esimerkiksi näin saatettaisiin muuttaa sitä tapaa, jolla rahapolitiikkaa tehdään ja miten se välittyy reaalitalouteen. Lisäksi sillä voisi olla vaikutuksia siihen, miten globaalit rahoitusjärjestelmät toimivat ja miten vakaina ne pysyvät. Siksi keskus pankin digitaalivaluutta ja niiden luominen vaatii lisäanalyysejä. Meidän tavoitteena on huolehtia turvallisesta, innovatiivisesta ja integroidusta maksumahdollisuudesta euroina. Tästä olisi hyötyä kaikille euroalueilla ja se vahvistaisi euroa kansainvälisesti myös. Joten puheenjohtaja, arvoisat Ekon valiokunnan jäsenet, Tuoreimmat parlamentin vaalit, joihin osallistuitte, osoittivat selkeästi, että ihmiset odottavat kunnianhimoisia päätöksiä Euroopalta. Meidän on vastattava näihin odotuksiin yhteistyön kautta. Näin voimme vahvistaa kansalaisten luottamusta Eurooppa-hankkeeseen, euroon ja EKP-hän. Chamonix sanoi, sanoi kerran, että kaikki ovat kunnianhimoisia, mutta kysymys kuuluu, haluaako olla kunnianhimoinen vai haluaako toimia kunnianhimoisesti. Ainakin EKPssä me haluamme toimia kunnianhimoisesti ja tehdä tätä työtä yhdessä muiden kanssa, kun se vain on mahdollista. Kiitos oikein paljon. Thank you. Thank you, Madame Lagarde. Thank Kiitoksia kovasti. Nyt aloitamme keskustelun. Muistuttaisin teitä siitä, että Kullakin on maksimissaan viisi minuuttia, siis sekä kysymykseen että vastaukseen, eli kaksi ja puoli minuuttia kysymykseen ja kaksi ja puoli vastaukseen. Lydia Pereira EPPstä. Thank you, Madam Chair. I'm gonna... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Portugalia. <laughs> yeah. Senhora Lagarde, bem-vinda ao Parlamento Europeu mais uma vez e pela primeira vez com... Kiitoksia ja tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Ja tervetuloa ensimmäistä kertaa Euroopan keskuspankin pääjohtajan ominaisuudessa. Kansalaiset haluavat talouden, joka palvelee kasvua ja tarjoaa vahvan valuutan. Rahapolitiikka on keskeisessä asemassa, kun halutaan säilyttää matala korkotaso – ja kun meillä ostotaso on 20, prosentissa maissa, jotka ovat korkeasti velkaantuneita, joissa velkaantumisaste on siis korkea. Tämä on huono asia, koska ollaan siirtymässä kohti matalan kasvun aikaa. Olemme myös omaisuusvakuudellisten arvopaperin osto-ohjelmassa erittäin lähellä sen äärirajoja – Mainitsitte siitä, että investoinnit ovat matalammalla kuin ennen kriisiä ja että meidän täytyy vahvistaa tilejämme Portugalissa, Espanjassa, jossa investointi on alle 2 prosenttia. Näissä maissa näkyy myös se, että julkisiin palveluihin ei ole investoitu riittävästi eikä ole vastattu ihmisten pyyntöihin. Silloin kun velkaantumisaste on korkea ja investointi aste on matala, niin mitä keskuspankki voi tehdä? Millä tavalla keskuspankki voi toimia samalla vahvistaen myös julkisia investointeja? Thank you very much for your question, which addresses... Kiitoksia tästä kysymyksestä. Se mielestäni mm, puuttuu avainasemassa olevan kysymyksen, eli investointeihin, kilpailukykyyn ja tehokkuuteen. Oli hienoa mm, nähdä se, miten Euroopan investointipankki ja sen erittäin laaja tutkimus kertoi investointipuutteesta. Mm, puutteesta. Mitä keskuspankki nyt sitten voi tehdä? Ensinnäkin sen täytyy kysyä itseltään sitä, että mikä on mandaattini ja se on hintavakaus. Se puolestaan on määritelty vuonna 2003 sen strategisen tutkimuksen pohjalta, joka tuolloin tehtiin. Inflaatiotavoite määriteltiin lähelle 2 prosenttia tai sen alle. Ja tästä syystä, syystä keskuspankin täytyy hyödyntää niitä välineitä, joita sillä on käytettävissään ja niitä, joita sille voidaan tarjota, jotta se saavuttaisi tämän tavoitteen, joka sitten taas määrittelee tämän mandaatin mukaisen hintavakauden investointien helpottaminen, rahoituksen tarjoaminen yrityksille ja kotitalouksille, jotta nämä puolestaan voivat investoida, on yksi niistä päävastuualueista, jossa keskuspankki voi toimia. Ja keskuspankki on todellakin ihan kriisistä lähtien pyrkinyt siihen, että se tarjoaa nämä työkalut käyttöön ja mahdollistaa sen, että rahoitetaan ja helpotetaan investointeja. Sen täytyy tehdä näin datan pohjalta, joka sillä on käytettävissä, sen tiedon pohjalta, joka sillä on käytettävissä. Ja sen täytyy jatkaa toimimista tällä tavalla. Silloin kun tiedot ilmaisevat, että laskusuhdanne on käynnissä. Näinhän me teemmekin. And now Mr. Fernandez from SMB. Sorona Fernandes SEDstä. Bienvenida, presidenta. Tervetuloa, puheenjohtaja. Hyvin yksinkertainen kysymys. Tämänhetkinen EKPn ennuste. Siihen liittyen, koska te lopetatte teidän tehtävänne. Sorry, I'm not sure that I understood the En ihan ehkä ymmärtänyt. Haluatteko Haluatteko ennusteen, siis haluan ennusteen, haluan in, inflaatioennusteen, koska se kuuluu teidän vastuualueensa. En usko, että kukaan täydessä järjissään oleva henkilö lähtisi ennustamaan mitä tahansa lukua kahdeksan vuoden päähän, olipa kyse inflaatiota tai kasvusta tai mistä tahansa. On tietenkin markkinoihin liittyviä markkinapohjaisia välineitä, jotka mahdollistavat sen, että <clears throat> me voimme määrittää tietynlaisen odotetun inflaatioasteen. Ja tällaisia toimia mekin tarkastelemme, tulemme tekemään niin myös tulevaisuudessa, emme ainoastaan inflaatiota, vaan muutakin. Tavoitteemme on kuitenkin se, mitä strateginen katsaus tulee katsoa, mitä se määrittää. Eli tällä hetkellä EKPn johtokunta ja sen erittäin pätevä henkilöstö tekee päivittäin työtä tämän mandaatin toteuttamisen puolesta. Eli se on hyvin yksinkertainen tämä tavoite. Lähellä kahta prosenttia, mutta ei ihan sitä. Ja kaikki tekevät voidakseen saavuttaa tämän tavoitteen. Voi olla, että strategiatarkastuksen jälkeen tämä on eri, eri numero. No, onko teillä ennustessa jotain päivämäärää? Siis voisin kuvitella, että ennusteessani on joku päivämäärä, jossa haluatte inflaation lähelle kahta astetta. Vastaus mitä pikemmin, sen parempi. Okay, thank you. Now... I think that I have another three minutes. Yeah, you still have time. <laughs> Onhan teillä vielä aikaa esittää lisäkysymyksiä. No, puhun espanjaa siinä tapauksessa. The Spanish. Oh, I understand a bit of Spanish, ah, but okay. okay. Ymmärrän vähän espanjaakin. Te puhuitte strategisen politiikan EKPn strategian muuttamisesta. Tämä, tästä asiasta teille esitettiin kysymys myös kuulemisessanne. Te sanoitte tuolloin, että olette valmiita alkaa määrittää <clears throat> tulevaisuutta, tulevaisuuden strategiaa, sen jälkeistä aikaa. Mutta minulla on kysymys tälle hetkelle. Kun tavoite on nyt alle kahden, mutta lähellä kahta prosenttia, siis inflaatiotavoite, niin missä määrin tätä voidaan pitää symmetrisenä tavoitteena? You know, the issue of... No tehän tiedätte, että symmetria on yksi kysymys, josta tullaan keskustelemaan, kun strategisesta uudistuksesta keskustellaan. Fed tekee niin tällä hetkellä, keskustelee samasta asiasta siitä myös edeltäjäni Traagi halusi puhuttavan. Eli halutaan tällaista symmetrisyyttä. Ja kun me tarkastelemme näitä asioita, jotka muodostavat hintavakauden, niin totta kai symmetrian käsitekin tulee olemaan läsnä meidän tarkasteluprosessissamme, koska mitä tahansa asioita tarkastellaankin, jos katsotaan mitä tahansa joustavuutta tai inflaatioväliä tai janaa, niin täytyy aina puhua myös siihen liittyvästä symmetriasta. Eli tämä on sellainen harjoite, jossa mennään eteenpäin. En aio tässä vaiheessa antaa mitään lausuntoja siitä, miten tilanne tällä hetkellä on, vaan tämä komponentti täytyy ottaa mukaan keskusteluihin. Thank you. And now uh, Stephanie Yoncourton. Stephanie New. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia. Kiitoksia jälleen kerran siitä, että tulitte tänne paikalle. Kiitoksia EKPn useiden haasteiden joukossa on kaksi. Yksi niistä on tasa-arvoon liittyvä ja tasa-arvo nimenomaan kun nimitetään johtajia erilaisiin rahoitusasioita hoitaviin elimiin, jotta voitaisiin välttää, että jälleen kerran nähtäisi sitä valokuvaa, jossa olitte ainoa nainen johtokunnan valokuvassa. Tämä on ensimmäinen kohta. Oletteko valmiita ottamaan käyttöön pakollisen kiintiön, jonka puitteissa kaikki tulevat nimitykset tehdään yksi mies, yksi nainen pohjalta, niin kuin Euroopan komissiossa. Toinen haaste koskee ilmastonmuutoksen torjuntaa. Viime viikolla 164 asiantuntijaa ja kansalaisjärjestöä lähetti teille avoimen kirjeen, jossa pyydettiin kiihdyttämään toimintaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ja tämä osoittaa hienon esimerkin siitä, miten kansalaisyhteiskunta on valmis yhä enemmän toimimaan. Ja on tästä syystä esittänyt myös teille tällaisen toiveen. Ja kuten muistan, että myös syyskuun kuulemisesta tämän avulla saadaan aikaiseksi hedelmällinen vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa syyskuun kuulemisessa. Kerroitte jo tästä ja kokemuksesta tässä puolesta. Haluaisitteko uudistaa tällaisen kokeilun ja olisitko valmiita ottamaan kansalaisyhteiskunnan paremmin mukaan, varsinkin siis tässä ilmastonmuutoksen torjuntataistelussa. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia tästä kaksiosaisesta kysymyksestä. Käsittelen sen myös niin. Ensimmäinen kysymys, eli parempi sukupuolten välinen tasa-arvo ja tasapaino ja että naisia olisi yhä enemmän mukana rahoituspuolen toimissa. Tunnen tämän taistelun pitkältä ajalta ja olen siinä mukana jokainen kohdistaa myös toiveensa kovasti teihin, jolla on oma rooli tässä prosessissa. Tänä päivänä Euroopan keskuspankin hallintoneuvosto muodostuu 25 henkilöstä, josta 24 on miestä. He ovat oikein mukavia, tunnen kovasti sympatiaa heitä kohtaan yleisellä tasolla, mutta sehän ei ole mikään tasapainoinen heijastuma yhteiskunnastamme. Ja toivonkin, että tämä tilanne voi kehittyä paljon myönteisemmällä tavalla. Ja näin se heijastaisi paremmin sitä yhteiskuntaosaelämme. Tässä on kuitenkin valitettavasti tiettyjä näkökohtia, jotka eivät liity, liity minuun tai riipu minusta, eivätkä mm, keskuspankista sillä nämä kaikki johtajat ovat kaikella ystävyydellä heitä kohtaan, jotka ovat siis kaikki miehiä, on valittu jäsenvaltioista. Eli minun vallassani se ei ole. Ehkä teillä kuitenkin voi olla jonkun verran roolia, jos rohkaisit alkuperämaiden viranomaisia valitsemaan pikemminkin naisia. Jo, minä voin kyllä kertoa hyviä nimiä, jos sellaisia haluatte ehdokkaiksi itse ehdokkaista. Se, että meillä on ainakin yksi edustaja kummastakin sukupuolesta, minun mielestäni on erittäin hyvä käytäntö. Itsekkäästi nyt teen tässä poikkeuksen, koska tiedän, että huomenna kuulette kahta ehdokasta. Yksi mies ja yksi nainen. He ovat ehdolla kahteen virkaan. Ja se sääntö, johon viittaatte, toivon, että sitä ei sovellettaisi huomenna ihan yksinkertaisesta syystä, että haluaisin, että en olisi aivan yksin EKPn hallintoneuvostossa. Sillä jos tämä jatkuu näin, niin olen koko tämän ajan ainoa nainen miesryhmässä. Haluaisin, että tämä sääntö tulisi voimaan ja minä voimakkaasti olen sitä mieltä, että meillä täytyy olla hyvä tasapaino. Ja jos olette sitä mieltä, että meillä on hyvä tasapaino, niin silloin voitaisiin saada toinen nainen myöskin hallintoneuvostoon. Tämä ei ehkä poliittisesti nyt ollut aivan korrektia tämä, mitä sanoin, mutta puhun tässä sydämestä, niin on tärkeää, että me saamme erilaisia näkemyksiä, saamme erilaista monimuotoisuutta, joka heijastuu kaikilla tavoin myös keskuspankin hallintoneuvostossa. Ja näin olen täysin äh, vakuuttunut myös siitä, että meidän tulee torjua ilmastonmuutosta. Jokainen omalla alallaan joutuu tarkastelemaan sitä, millä ehdoin voidaan osallistua tähän äh, ilmastonmuutoksen torjuntaan. Euroopan keskuspankin mandaatti ei ole kuitenkaan ilmastonmuutoksen torjunta sellaisenaan, vaan keskuspankin mandaatti on hintavakaus. Kuitenkin keskuspankillahan on tavoitteita, jotka eivät ole sinänsä primäärejä tavoitteita, vaan sekundaaria sellaisia. Ja se sisältää kaikki poliittiset, talouspoliittiset päätökset, joita Euroopan toimielimet tekevät. Ja tämän seurauksena voitte ajatella aivan hyvin, että ilmastonmuutos muodostaa yhden tällaisen sekundaarisen mandaatin osan. Ja näin ollen seuraavien viikkojen aikana tämän madatimme puitteissa kykenemme myös ottamaan mukaan ilmastonmuutoksen yhtenä peruselementtinä määritelläksemme sen, missä määrin ja missä kohdin Euroopan keskuspankki voi ottaa tämä huomioon. Tiedän, että nyt tässä nyt ylitän vähän aikani, mutta tämä on niin tärkeä asia, että jos sallitte, niin hiukan jatkaisin vielä. Esimerkki. Makrotaloudellisten ennusteiden tekemiseen keskuspankki käyttää makrotaloudellisia malleja. Me tarvitsemme tilannetta, jossa nämä mallit ottavat mukaan ne riskit, jotka seuraavat ilmastonmuutoksesta. Ihan vähimmäistasollakin. Toiseksi äh, valvonta äh, toimessaan keskuspankki, koska sillä on erilaisia avoimuuteen ja valvontaan liittyviä velvoitteita, se voi määritellä sen, haluaako se, että pankit ottavat huomioon ilmastonmuutoksen. Kolmanneksi omassa äh, salkussamme on jo poliittinen osa, jonka tavoitteena on suosia sellaisia rahoitusvälineitä, jotka niin sanotusti ovat vihreitä. Ja viimeiseksi mielestäni on aivan legitiimiä myös tämä toimintamme puitteissa, jos tarkastellaan myös rahoitusvakautta, olisi ehkä toivottavaa, että Euroopan keskuspankki pohtii sitä tapaa, jolla avulla, jonka avulla se hoitaa kaikkia näitä eri toimia, erityisesti kiinnittäen huomiota ilmastonmuutoksen aiheuttamaan tilanteeseen. Anteeksi, että ylitin nyt tämän puheaikani, mutta aihe oli vaikea. Puheenjohtaja Lunas seuraavana vihreistä. Thank you, Chair. Uh, welcome, President. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa tänne. Kiitos, että puhutte näin avoimesti. Toivottavasti näemme tällaista avointa toimintaa myös tulevaisuudessa. Kysyisin keskuspankin digitaalivaluutasta, mutta ensin kun ajatellaan rakenneongelmaa, joka on pankkijärjestelmästä tästä hetkessä. Kun puhutaan esimerkiksi pankeista, jotka ovat liian suuria kaatumaan. Rahoitus järjestelmässä moraalikato ja se, että halutaan lyhyen aikavälin voittoa ja aina on myös ongelma. Rahoitusteknologian kehittyminen ja stablecoin ja digitaalivaluutat, miksi niitä halutaan kutsuakaan, on myös kysymys. Viittasitte ilmastonmuutoksen ja mahdollisiin vaikutuksiin, jotka liittyvät rahoitusvakauden puuttumiseen tässä yhteydessä. Pitäen mielessä se, että yksi tavoitteista rahoituspoliittisessa uudelleentarkastelussa on rahoitusvakausmandaatin määritteleminen selkeämmin. Miten suhtaudutte keskuspankkien kehittelemiin digitaalisiin valuuttoihin potentiaalisena ratkaisuna tähän ongelmaan? on tietenkin vähän aikaista puhua yksityiskohtaisemmin, mutta miten pitkälle EKP on päässyt tässä hankkeessa aikataulun osalta, teknologian osalta? Keskusteletteko muiden tahojen kanssa, jotka kehittelevät samantyyppisiä hankkeita? Ja kuinka kauan menee ennen kuin saadaan keskuspankin digitaalivaluutasta jotain lisätietoa? Kiitos. Kiitos oikein paljon. mandaatin keskiössä on hintavakaus, ei rahoitusvakaus, vaan hintavakaus. Tämän sanottua, niin totta kai keskuspankin pitää kiinnittää huomiota myös siihen, miten talous kehittyy, miten rahoitusala kehittyy myös, ja kiinnitettävä huomiota näiden järjestelmien vakauteen ja sellaisiin trendeihin, joita esiintyy, jos niillä on vaikka vaikutusta hintavakauteen tulevaisuudessa keskuspankkien digitaalisista valuutoista. Johdannoissani pyrin viittaamaan kahteen alaan. Yksi on se, että meidän pitää voida analysoida ja mitata, mitä vaikutuksia sillä olisi rahapolitiikan välittymiseen, rahoitusvakauteen. Ja nämä kaksi asiaa ovat molemmat tärkeitä. jos todella kehittelee tällaista konseptia keskuspankin digitaalista valuuttaa, niin silloin pitää miettiä tarkkaan turvallisuutta, kuluttajien suojaa, kansainvälistä rajoituspolitiikkaa kaiken kaikkiaan, kaupallisten pankkien roolia ja sitä, miten kuluttajat pääsevät käsiksi tällaiseen keskuspankin digitaaliseen valuuttaan. Kaikki nämä kysymykset on nähtävä yhdessä. Toivottavasti ne otetaan kaikki huomioon, kun teemme työtä lähestyäksemme valuuttojen digitalisoimista. Tällaista toimintaa tapahtuu monissa yhteyksissä, joissa toimimme. BIS varmasti on aika aktiivinen. Benoit Carré joka on nyt siellä jäsenenä, mutta johtokunnassa, mutta Memin siirtyy tehtävistään. Hän on nyt ajanut tätä harjoitusta. Myös B-tasolla tätä myös pohditaan, ajatella miten innovaatio voi ajaa turvallista, luotettavaa ratkaisua. Tiedän, että Ruotsin keskuspankki on aktiivisesti ollut kehittämässä käsittelemässä keskuspankin digitaalista valuuttaa, samoin kuin Sveitsin keskuspankki. PBOC Kiinassa aivan selkeästi on myös ajatellut kehittelevänsä samantyyppistä järjestelmää. Tämä on mielestäni sellainen ala, jolla pitää edetä kyllä, mutta ei liian nopeasti. Teknologia on kehittynyt kehittymässä varmasti, joka voisi tukea tällaista kehitystä. Kyselyn, että meidän pitäisi edetä hitaasti, meidän pitäisi ymmärtää, minkälaisia riskejä tällaisen järjestelmään liittyy. Rahapolitiikan välyttyminen, kansainvälinen järjestelmä ja rahoitusjärjestelmä laajemminkin. Thank you very much. And now, uh, Helene... Seuraavaksi. Madame Lagarde, je tiens à vous remercier pour... Kiitoksia haluaisin kiittää teitä tästä keskustelusta. Ensinnäkin te olette tiedotus välineissä jo kertoneet, mitkä ovat Euroopan keskuspankin äh, seuraavat äh, orientaatiot, suuntaukset. Teidän edeltäjänne Mario Draghi äh, ja te itsekin olette sanoneet, että että halu, te, teidän täytyy ottaa huomioon tämä historiallisen pitkä ää, lama-aika, alhaisen kasvun aika, ja haluatte toteuttaa elvyttäviä toimia. Ää, kysymykseni liittyy siihen, tai ensimmäinen kysymykseni tähän liittyy, liittyen on seuraava. Kun te haluatte taata hintavakauden ja haluatte pitää inflaation kahden prosentin kieppeillä, niin kun katsotaan esimerkiksi palkkojen ja tuottavuuden vaihtelua, niin <clears throat> mitä, mikä on keskuspankin kultainen sääntö ylläpitää tai pitää kiinni näistä olemassa olevista tavoitteista? erityisesti kun äh, tässä äh, vastasyklisessä äh, politiikassa liikkumavara on aika rajoittunutta. Olisiko järkevää muuttaa EKPn tavoitteet? Ja toinen kysymykseni liittyy eurovyöhykkeen omaan budjettiin. Ja tehän viittasitte siihen, mitä Macron on sanonut <clears throat> eurovyöhykkeestä – viittaa siihen, että oman euroalueen budjettiin olemassaolo myötä vaikuttaisi koko vyöhykkeen toimintaan. Kuitenkin nettomaksaja maiden tahto ei tässä välttämättä toteudu, miten nivoutatte sen tähän yleiseen tavoitteeseen. Bon, merci beaucoup de votre... Kiitoksia kovasti tästä kysymyksestänne. Voisin oikeastaan vastata englanniksi, sopiiko teille? Kun minun täytyy tässä saada tasapainoa. Äsken tuli pitkä pätkä ranska. Niin, uskon, että osana tätä strategista tarkastelua meidän täytyy kysyä itseltämme, ja tämä, että liittyykö tämä siihen, mitä vuonna 2003 määriteltiin, eli tavoite olisi lähellä 2 prosenttia, mutta sen alla. Ja kun ajatellaan kaikkia niitä muutoksia, joita on nyt tapahtunut, kun ajatellaan tämänhetkistä taloudellista tilannetta, kun ajatellaan niitä rakenteellisia trendejä, trendejä joita olemme havainneet, Eli onko tämä hintavakausmääritelmä ja ne tavoitteet, joita joita me haluamme ylläpitää, ovatko ne vielä valideja ja missä määrin, missä muodossa, kuinka paljon on pelivaraa, onko ö, liikkumavaraa. Eli tulee olemaan kyllä monia monituisia sävyjä kun puhutaan inflaatiotavoitteesta, ja useita sävyjä tulee olemaan näissä keskusteluissa, kun puhutaan inflaatiotavoitteesta, emmekä vielä tiedä, mitkä ovat keskusteluiden tulokset, mutta jokainen kivi kyllä käännetään, jokainen optio tutkitaan. Kuten aiemmin sanoin johdannossani, niin teemme perusteellisen analyysin ja avoimin mielin toimimme mutta kaiken tämän taustalla on EKPn mandaatti, eli sen täytyy saada aikaan vakautta. Ja meidän välineemme on ollut tehoton, kun olemme halunneet pitää yllä vakautta, saada aikaan kasvua ja työpaikkoja tämän nimenomaisen politiikan käyttäminen ja niiden välineiden käyttäminen, joita meillä on ollut, joihin me luotimme EKPssä, niin kyllähän ne ovat olleet välttämättömiä, eh, kun ollaan haluttu saada aikaan se, mitä eh, on saatu aikaan. Nyt täytyy myöntää, että en kuullut toista kysymyksenne osaa. Ehkä puheenjohtaja antaa vielä puheenvuoron teille. Niin, se liittyy eurovyöhykkeen omaan budjettiin, talousarvioon, koska ainakin Ranska on jo netto kontribuoija ja tällä tulee olemaan aika moni vaikutus tällä, tällä aikeella Ranskaan. <clears throat> No, en aio tuottaa teille kauheasti yllätyksiä tässäkään suhteessa. Meillä on euroalue, rahaliitto ja meillä on valuutta nimeltä euro niin kun sen ottaa huomioon, niin olisi kyllä tietysti hieno asia ja asettaisi meidät samaan asemaan muiden rahaliittojen kanssa, jos meillä olisi verokapasiteettia. Perustuuko se sitten konvergenssiin vai kilpailukykyyn vai vielä parempi, ottaisiko se huomioon myös vakausvaikutuksen, niin totta kai se olisi hyvä asia koko euroalueen yleisessä arkkitehtuurissa. now Jose Guzmão from GUE. No, oh I'm sorry, Joan van Overfeld, Yes, from ECR. I apologize. Thank you. Hello. Kiitoksia. Olen täällä. Kiitoksia siitä, että tulitte paikalle pääjohtaja Lagarde. Puhun lyhyesti ensinnäkin ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta, joka on määritelty EKPlle äärimmäisen tärkeäksi prioriteetiksi. Samalla Bundesbankin Reitman sanoi, ja siteran häntä, rahapolitiikka, joka selkeästi ajaa ilmastopoliittisia tavoitteita, saattaa ylikuumentua. Haluaisin, että kommentoisitte tätä kommenttia. Toiseksi julkiset investoinnit. Totesitte, että olette julkisten investointien lisäämisen kannalla. Kaksi alakysymystä. Tukisitteko aloitetta, jossa alijäämä Euroopasta viranomaisten mm, toimesta jäisi tämän investointinormin ulkopuolelle, eli 3 prosentin taso. Ja toiseksi, mikä on EKP rooli, kun rajoitetaan, rahoitetaan näitä investointeja? Kolmas kysymykseni liittyy siihen, että korostit äskettäin, että haluatte lisätä volatiliteettia, mutta kun korkotaso on niin matala, niin tuottavuus pysyy edelleen matala, koska niin sanotut zombiyritykset ovat edelleenkin hengissä. Voisitteko kommentoida tätä? Kiitoksia. Niin, ilmastonmuutoksesta. Kuten totesin aiemmissa kommenteissani, Me, meidän keskuspankkina täytyy tutkia kaikkia niitä eri ulottuvuuksia, joita me kehittelemme, mikä vaikutus ilmastonmuutoksella on. Ja miten me voimme toimia tehokkaasti ilmastonmuutoksen torjunnassa. Olen Weidmanin kanssa samaa mieltä siinä, että se ei kuitenkaan tee meitä, meistä tahoa, jolla ensimmäinen prioriteetti olisi ilmastonmuutoksen torjunta. Siinä on kyseessä se sellainen asia, jossa politiikan tekijöillä ja hallituksilla on päärooli. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, ettemmekö katsoisi omia toimintojamme ja identifioisimme sitä, millä tavalla voimme olla tehokkaita. Kuten totesin aiemmin, sanoin sen ranskaksi, mutta sanon nyt uudelleen sen englanniksi. Makrotaloudellisessa analyysissamme täytyy olla mukana talouden mallintaminen. Sehän on yksi kaikkein tärkeimmistä työkaluista, jota hyödynnämme ja siinä täytyy olla mukana ilmastonmuutos toiseksi. Kun valvomme pankkeja, meidän täytyy tähän ottaa mukaan myös ilmastonmuutos ja selkeästi eurojärjestelmän keskuspankeissa on nyt pääjohtajia, jotka kovainisesti tämän puolesta puhuvat. Avoimuus, riskinarviointi, Näiden täytyy olla tärkeä osa valvontaa, jota viranomaiset tekevät. Selkeästi myös meidän täytyy ottaa mukaan ilmastonmuutoskysymykset investointeihin. omaan salkkumme siis. Ja ne täytyy ottaa mukaan myös eläkerahaston hallinnointiin. Ja näin teemmekin, mutta meidän täytyy viedä sitä eteenpäin äh, sen mukaisesti miten, ja katsoa sitä, miten, missä määrin voimme näin tehdä. Tämän lisäksi meidän täytyy myös katsoa osto-ohjelmaamme ja sitä, missä ja missä määrin ilmastonmuutoksella on vaikutus. Minulla ei ole mitään lopullista sananvaltaa tähän asiaan, koska hallintoneuvoston täytyy siitä päättää – Mutta nämä neljä pääaluetta ovat niitä, joissa ilmastonmuutoksella on vaikutus. Kysytte investoinneista. Minä en nyt sitten lähde kyllä analysoimaan sitä, mitä alijäämän pitäisi sisältää ja mitä ei. Selkeästi kasvun vakauspaketti, 62 packet ovat niitä, joiden tulisi tunnistaa nämä kysymykset, joiden avulla pitäisi löytää ratkaisu. Minun näkökulmastani katsoin, hintavakauden näkökulmasta katsottuna tarvitsemme selkeyttä, varmuutta taloustieteilijöiden asiantuntijoiden selkeä näkemys on se, että ne periaatteet, joita meillä nyt on, ovat suhteellisen monimutkaisia, joskus ne ovat hiukan ristiriitaisia ja kaikki, joka saattaa vaikuttaa tämän yksinkertaistamiseen, saattaisi olla tietysti hyvä, kun mennään eteenpäin. Kun vastasin ensimmäiseen kysymykseen, niin ilmaisin huolestuneisuuttani siitä, että yleisesti ottaen investointitaso on matala, ei pelkästään julkiset investoinnit. En ole varma, voiko EKP olla avainasemassa, kun se investoi ja tarjoaa ja rahoittaa riittävällä tasolla niin, että sekä yritykset ja kotitaloudet rohkaistuvat investoimaan. Se olisi kuitenkin äärimmäisen tärkeää ja se nimenomaan puuttuu tähän teidän esittämään viimeiseen kysymykseen, joka koskee tuottavuutta. Innovointiin, tutkimukseen ja kehityksen investointi, talouden kehitykseen investointi nimenomaan vaikuttaa siihen, että näin voidaan parantaa tuottavuutta. Me tarvitsemme investointeja, jotta taloutemme olisi tuottavampi. Kiitoksia. Thank you. And now Man- Kiitos. Manon brief Guesta seuraavana. Bonjour, madame euh, Lag. Hyvää päivää, rouva Lagarde. Jatkan tätä perusteeman käsittelyä. Eli äh, Tällähän on puhuttu äh, ykkösprioriteetista nimeltä ilmastonmuutos. Tässä on julkilausuma, jossa puhutaan nimenomaan tästä asiasta asiantuntijoiden suulla. Ja siinä vaaditaan nopeaa toimintaa, selkeää noimin toimintaa. Ja mehän tiedämme, että te haluatte asettaa EKPn ilmaston palvelukseen ja kaikki mitä sanotte menee tietysti ihan oikeaan suuntaan toivomme, että EKP voi tosiaankin asettaa ilmaston suojelun toimintansa ytimeen, mutta nyt sanoista tekoihin. Valitettavasti EKP on kontribuoinut ilmastonmuutokseen. Esimerkiksi teidän rahoitustoimenne ovat hyödyttäneet useita fossiilisia polttoaineita ilmaston suoltavia yrityksiä, joten Olemme tietysti iloisia siitä, että te haluatte muuttaa raha- ja talouspoliittista strategianne, mutta voitteko kertoa hiukan enemmän siitä aikataulusta, täsmällisestä aikataulusta, jolla aiotte ottaa ilmastonmuutoksen mukaan tavoitteisiin ja miten aiotte rahoittaa investointeja – ja voitteko vielä kertoa meille, miten aiotte äh, kansalaisyhteiskunnan toiveiden mukaisesti myötävaikuttaa hiilen käytön vähentämiseen? Miten aiotte tehdä sen? Näihin haluaisin vastauksen. Thank you so much. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. olisin eri mieltä teidän kanssanne tuossa jälkimmäisessä asiassa, koska mehän olemme kaikki samassa veneessä. Emme voi sanoa, että te teette oman osuutenne ja me teemme parhaamme, mutta taksonomia, taksonomia tulee sitten, kun se tulee. Ei, on erittäin tärkeää, että me saamme aikaan taksonomian. En halua puuttua teidän keskusteluunne, koska en oikeastaan edes pysty siihen Minulla ei taito siihen riitä, mutta on erittäin tärkeää, että meillä on selkeä taksonomia ja me voimme käyttää niitä välineitä, joita tarvitaan, jotta voimme toteuttaa niitä toimia, joita kehitämme. Olen ihan varma siitä, että erimielisyyksiä tulee siirtymä vai eikö siirtymää, kuinka pystymme osaamaan määritellä, mikä on vihreää, mikä on ruskeaa ja mitkä ovat eri, eri sävyjä. Mutta ihan, olen ihan varma siitä, että kyllä me edistystä saamme aikaan. Tämä on erittäin tärkeä asia kaikkien mielestä. Sitten itse ilmastonmuutoksesta. Olen pyrkinyt yksilöimään niitä alueita, joissa uskoakseni, ainakin kun itse olen ollut EKPn puheenjohtajana nyt tuskin neljä viikkoa, niin mi- miten me voisimme saada aikaan vaikutuksen? täytyy tietysti ottaa ilmastonmuutos huomioon, kun me teemme makrotalouden analyysiä, kun me yritämme tehdä mittauksia, ennakoida kasvua, yritämme pohtia, millaista inflaatiota on odotettavissa, miksi, kun yritämme ymmärtää kotitalouksien toimintaa, miksi ostavat sitä, jättävät ostamatta tätä, mistä ostavat talon ja niin edespäin niin kyllä meidän täytyy ilmastonmuutosimperatiivit ottaa mukaan tähän työhön. Ja tämä pitää kyllä ekonomistit kiireisinä. Toivottavasti tämä ei ole turhan ristiriitaista. Mutta en minä yksin näitä päätöksiä tee. Johtokunta tulee tekemään nämä päätökset yhdessä dialogissa teidän ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Olen keskustellut niiden henkilöiden kanssa, jotka ovat allekirjoittaneet tuon paperin, josta puhuitte. Kyllä meidän täytyy ymmärtää, mikä pähkinä tässä on purtavara. Sitten valvonta. Good effect. And the national central bank governors meidän on ajateltava kansallisia keskuspankkeja ja valvontaelimiä eri jäsenvaltioissa, jotka myös voivat tehdä oman osuutensa. Mitä suoriin investointeihin tulee, kuten mainitsin, ostamme monia tuotteita, jotka ovat niin kutsutusti vihreitä, vaikka tuo luokittelu ei ole vielä valmis. Sitten julkisesta osto-ohjelmasta. 80 prosenttia tuotteista on itse asiassa valtion velkakirjoja. Olemme yksi keskeisimmistä ostajista, jotka ostaa liikenne laskelta kansainvälisten toimijoiden joukkovelkoja, joka on keskittynyt ainoastaan vihreisiin hankkeisiin, eli Euroopan investointipankki. Joten kyllä siellä on monenlaisia sävyjä vihreää ja ruskeaa. Ja tämä liittyy siihen, että meidän täytyy olla häiritsemättä rajoitusmarkkinoita ja huolehtia niin kutsutusta markkinaneutraaliudesta. Tämä on periaate, jota on noudatettu. Katsotaanko tätä uudestaan, pohditaanko sitä uudestaan. Tämä kysymys voisi tulla esiin tässä strategisessa uudelleen tarkastelussa, joka on meillä edessä. Kiitos. You know, Mr. Selvä, kiitos. Rick Niedermayer, EPP. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Hienoa, jotta te olette täällä talous- ja politiikasta ensin. Sanoitte, että talous on melko haavoittuvaista tällä hetkellä. Samalla EKP on lähtenyt melko tiukkoihin toimiin talouden tukemiseksi, joten pohdin, näettekö vielä, että jos on mahdolli- jos on tarpeen, voidaanko edelleen elvyttää jos taantuma uhkaa. Ja sitten rahapolitiikan uudelleen tarkastelu. Arvostan sitä, että olette kunnianhimoinen tässä suhteessa. Rahapolitiikan aggregaatteilla on tärkeä rooli EKPn toiminnassa, kuten kaikki tietävät. Monet keskuspankit suhtautuvat melko skeptisesti siihen, että miten suhtaudutaan tässä esimerkiksi rahoituspalveluiden innovaatioihin ja niin edelleen. Kiitos. Kiitos paljon. Kyllä, kyllä taloudessa voisi mennä paremminkin. Ja sanoin, että lähinnä tämä johtuu ulkoisista tekijöistä, tämä tilanne, hidas kasvu, hitaampi kuin mitä haluaisimme ja potentiaalin alla joka tapauksessa. Onko meillä välineet vastata siinä tapauksessa, että tilanne ei parane. Kyllä meillä on. Ja olemme valmiita käyttämään päättäväisesti näitä välineitä. Meidän mandaattimme on, kuten sanoin, hintavakaus. Ja meidän on tehtävä se, mikä on tarpeen. Selkeästi kaikkien toimijoiden on kannettava oma roolinsa. Ja sitten rahapolitiikka politiikan aggregaateista. En usko, että rahapoliittisessa uudelleen tarkastelussa olisi avoin ja mahdollisuuksia oikein keskustella tästä kysymyksestä uudestaan. En oikein näe sitä tällä hetkellä. Mutta kun esimerkiksi keskuspankkien digitaalisilla valuutoilla rupeaa olemaan vaikutusta ja katsotaan, koska tällaisia raportillisia tekijöitä syntyy, niin tämä olisi ehkä kysymys, johon voitaisiin palata. En vain oikein pysty kuvittelemaan sitä vielä tällä hetkellä. Thank you. Um... Kiitos. Valtaan cd ryhmä Thank you, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Päivittäjällä käydä. Teidän sananne siitä, millä tavalla EKP voi sisällyttää ilmastonmuutos politiikan, kun otan huomioon hintavakausmandaatti, on mielestäni rohkaiseva. Mutta joskus haluaisin hiukan yksityiskohtaisempia vastauksia. Edeltäjänne Draghi kertoi parlamentille siitä, että tarkastelemme tätä ja mm, onko evaluatiota siis tehty tilanteesta? Jos ei, miksi? Ja jos on, niin voisitteko kertoa, meille tulokset tästä arviosta. Toiseksi, oletteko sitä mieltä, että hiilijalanjäljen paljastaminen pakollisena olisi tärkeä osa toimintaa? Sitten taksonomiasta viherryttäminen ja rahoitusjärjestelmä – tässä on suositeltu sitä, että tarvitsemme selkeän taksonomian vihreiden, ei-vihreiden, ruskeiden ja ei-ruskeiden tuotteiden luetteloimisesta tällaisena alustavana työnä. Oletteko tämän suosituksen kannalla, joka merkitsisi sitä, että tehtäisiin eh, eri vihreän sävyistä, eri ruskean sävyistä taksonominen arvio? Lisäksi todettiin, että vihreitä investointeja ei saisi ottaa huomioon sinänsä, koska se avaisi ovet niin sanotulle greenwashingille. Onko tällainen vaara olemassa? Ja jos on, pitäisikö EUn lainsäädännöllisessä puitteistossa tarjota lisämahdollisuuksia sille, että näiden talous tehtäisiin kestävämmäksi. Um, I'm actually going to read very directly from work that has been uh, produced because... Kiitoksia. Kiitoksia. Tässä työstä, joka tehtiin siis ennen minua, niin siihen niin ota kantaa, mutta tietysti voin kertoa teille sen tapaa, jota Dragin sitoumusta noudatettiin. Hän halusi tarkastella CSPPn vaikutusta, ilmastovaikutusta ja teimmekin alustavan analyysin tilanteesta ja työ jatkuu. Katsoimme CSPP-ostojamme ja saimme nähdä että olimme ostaneet huomattavan määrän joukkovelkakirjoja, jotka olivat vihreitä. Ja vuonna 2018 tilanne osoitti, että eurojärjestelmä on luonut myönteisen tai suotuisan rahoitusilmaston vihreille velkakirjoille. Mutta kun katsoimme myös hiiliintensiteettiä kokonaisilla talouden aloilla, Dublinin instituutiolla tehdyssä tutkimuksessa osoittaa, että tämä voi olla harhaanjohtava. Siinä jätetään huomiota esimerkiksi kaikki dynamiikkaa yrityksissä, mm, mikä tapahtuu ajan kuluessa. Näin ollen meidän rahapolitiikkamme osiota pitäisi meidän mielestämme arvioida eteenpäin ja katsoa sitä, mitä tulevaisuudessa rahoitetaan niiden yritysten toiminnasta, jotka ovat saaneet nauttia meidän toiminnastamme. Jälkimmäisen osan taustalla, ensinnäkin tutkimus siis tehtiin ja löydätte sen päätelmät, jossa ilmaistaan se, että EKP rahoittamalla niin kuin se on tehnyt, on rohkaissut vihreiden joukkovaikkakirjojen liikkeelle laskuun pääjohtaja Draghi suositteli, että tekisimme näin EKPssä, näin on tehtykin. Mutta toinen kohta, jota haluaisin korostaa, on se, että jotta tätä voitaisiin analysoida, täytyy tunnistaa kaikista toimijoista ne investoitit, joita itse asiassa helpotetaan nimenomaisten rahoitusehtojen puitteissa. En minä tässä halua sormella osata ketään, mutta aivan hyvin voisi ajatella, että meillä olisi joku tällainen ruskea yksikkö, joka investoi erittäin vihreään hankkeeseen. Miten se nyt sitten analysoidaan? Miten se otetaan mukaan tässä rahoitusparannuksessa, jota tarjotaan? Se täytyy ensin pohtia. Ja samalla, ja tämän asian siis, josta te keskustelette täällä, millä tavalla rahoitus, joka liittyy siirtymäkauteen, miten, miten sitä luonnostellaan? Mehän tiedämme, että meillä on valtavia rahoitustarpeita – joiden avulla voidaan jotakin näistä ruskeista yksiköistä auttaa siirtymään vähemmän ruskeiksi tai loppujen lopuksi sitten tulemaan ihan vihreiksi. Miten nuo kustannukset identifioidaan? Millä tavalla me autamme matalakustannusinvestointien tarjoajana niitä tässä siirtymässä? Nämä ovat ne alueet, joita meidän täytyy kyetä mittaamaan. Mutta siinä on hyvin vaikeaa arvioida tätä määrää. Ja näin me kuitenkin teemme, me arvioimme, ja teillä on aivan oikein oikeus pyytää tätä tehtäväksi puheenjohtaja. Kiitoksia. Ennen kuin mennään eteenpäin, pyydän teiltä sitä, että koska meillä on hieman ajasta jäljessä, täällä on kymmenen kysymystä vielä kollegoilta. Jos pyytäisin nyt teitä pitäytymään jokaisen yhdessä kysymyksessä, että varmistaa, että kaikki saavat mahdollisuuden esittää kysymyksen pääjohtaja Lagardilta. Äh, seuraavana. Uh, uh, Kiitoksia. Ihan lyhyesti vain. Te puhutte strategisesta uh, EKPn tarkastelusta. Kun puhutaan tästä tarkastelusta ja siitä, miten pystytään analysoimaan EKPn politikkoja ja miten voidaan ennakoida organisaatiota tulevaisuudessa ja kun mietitään, minkälaisia politiikkoja tarvitaan tulevaisuudessa, niin aiotteko te tarkastella kapeasti vain tämänhetkistä mandaattianne, eli lähellä tai alle kahden prosentin, vai <clears throat> aiotteko katsoa pidemmälle, aiotteko tar- laajemmin tarkastella talouskasvua, investointia ja sosiaalista edistystä, <clears throat> Euroopan unionin kapasiteettia rahoittaa unionin vähähiilisyyttä julkisesti ja yksityisin investoinnein, vai aiotteko määritellä tämän alueen hyvin kapeasti? Ja tuo, saadaanko riippumaton analyysi, kun edellinen tarkastus tehtiin vuonna 2003, ja te olette myös IMFn entinen johtaja, niin tiedätte kyllä, mitä EU-maat kävivät läpi tässä taannoin, minkälaisia haasteita on ollut. Eli oletteko sitä mieltä, että nyt pitäisi katsoa pidemmälle kuin omaa tehtävää mandaattia, analysoida myös vakaus- ja kasvupaketteja sitä, miten Eurooppa voi rahoittaa itseään tulevaisuudessa. Täytyy ottaa huomioon se, että kasvu on ollut nihkeää, taloudet kamppailevat. Te puhutte siitä, että tarvitaan digitaalisempaa ja vihreämpää kasvua. Se edellyttää massiivisia investointeja. Ja mietinpä vain, että että kun meillä nyt on tällaisia rampoja talouksia, niin mistä nämä investoinnit, mistä tämä elvytys tulee? Voisitteko puhua vähän tästä asiasta? Ja sitten vielä rikon tätä kysymyssääntöä. Komissiokin puhuu siitä, että euron roolia tulisi vahvistaa kansainvälisesti. Tuleeko tämä olemaan osa teidän strategista tarkasteluanne? Um, Kiitoksia kovasti. Aika laaja kysymys tuli. Se ylittää aika pitkälle EKPn tehtävän. Eli yksi asia täytyy selvittää. Mandaatti siten kuin meidän perussäännöissämme sanotaan, niin meidän mandaattimme on hintojen vakaus. Ja muihin instituutioihin verrattuna meillä ei ole kuin tämä yksi primäärinen mandaatti. Esimerkiksi Fedillä on hintavakaus, mutta myös työllisyys avain mandaatteinaan. Tämä hintavakausmandaattitehtävä tehtävä määriteltiin vuoden 2003 strategisessa tarkastelussa, eli lähellä 2 prosenttia, mutta sen alle. Se on inflaatiotavoite joka määriteltiin noina päivinä ja jonka mukaan hintavakaus toteutuisi tuon noina aikoina. Eli tietysti täytyy lähteä siitä, mitä teemme parhaiten. Eli meidän täytyy järjestää tämä strateginen tarkastelumme sen ympärille, mitä meidän täytyy tehdä, ja meidän täytyy täyttää tämä hintavakaustavoite. On muitakin asioita, kuin inflaatiotavoite, jotka täytyy ottaa huomioon, jotta voimme parhaiten toteuttaa mandaattiamme. Ja me olemme keskustelleet paljon ilmastonmuutoksesta ja siitä, miten se vaikuttaa äh, hintavakausmandaattiimme. Ja se täytyy tietysti ottaa huomioon kaikissa vaiheissa, ottaa mukaan te- työhömme. Pitäisikö meidän mennä vielä pidemmälle ja ottaa strategiaamme tai strategiatarkasteluumme mukaan myös kaikki muut Euroopan talouspolitiikkojen aspektit, Euroopan rahoituksen aspektit. Ei tämä ole kyllä strategiseen tarkastelumme ydintä. Jos sillä on vaikutus, sellaiset asiat, joilla on vaikutus, täytyy ottaa huomioon ja kuten tiedämme, rahapolitiikka on tehokkainta ja voi saada aikaan parhaita tuloksia silloin, kun sitä täydennetään muilla poliittisilla ulottuvuuksilla, muilla kuin rahapolitiikalla. Täytyy ottaa huomioon rakennemuutokset, rahapolitiikan siirtyminen, se miten se siirtyy. Ja tähänkin täytyy kiinnittää huomiota, mutta ei se ole EKPn strategian ydintä. Se täytyy muistaa. Joo, now... Kiitoksia kovasti. Sitten Hübner EVPstä. I'm very unhappy because I have to limit myself. Olen todella pahoillani, että joudun rajamaan puheenvuoroni yhteen kysymykseen, mutta teen niin. Pyrin olemaan esimerkkinä muille. Ensinnäkin päättää Lagarde, kun eilen nähtiin Ursula von der Leyen ja teidät. Eli puolet EUn johtajista mukava nähdä näin kaksi naista. Kun Mario Draghi on käynyt täällä, useimmiten puhu, puheenvuoroissa hän painotti sitä, että EKP on kantanut jo vuosikymmenen ajan lähes kaiken vastuun elvyttämisestä ja valitettavasti ei saatu osaa tästä taakasta muille, esimerkiksi niille, jotka ovat vastuussa finanssipolitiikasta. Joten kysymykseni olisi seuraava. Minkälaisena näette teillä mahdollisuutenne toimia lähivuosina? Jatkaako EPP tätä korvaavaa toimintaa finanssipolitiikan osalta vai lähdetäänkö täytäntöönpanemaan sitä lopulta? Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kyllä, eilen oli erittäin mukavaa olla siellä tasa-arvoisina. poimies Sassu oli puheenjohtaja Michel, Ursula von der Leyen ja minä vaikutuksesta. Olisi kyllä hyvin tehokasta, jos muut tahot tässä politiikan sekoituksessa olivat myös mukana näissä ratkaisumalleissa, joissa pyritään ratkaisemaan tätä hitaan kasvun ongelmaa. Olenko menestyksekkäämpi? No tulevaisuus osoittaa sen, mutta teen parhaani, jotta näin olisi. Aina muistutetaan minua sitä, että meillä on rahapoliittisia välineitä käytössä. Ja varmasti niitä käytetään, jos on tarpeen, mutta kovasti toivon, että muut toimijat huomaavat, miten merkittävä rooli heillä voi olla esimerkiksi antamalla vähän vipuvaikutusta sille rahapolitiikalle, jota me ajamme. And, uh, hoping that, uh... Kiitoksia. Toivottavasti seuraavatkin jäsenet seuraavat edustaja Hübnerin esimerkkiä. Schuster seuraavana SEDstä. No, yritän puhua hiukan lyhyemmin ja puhuu saksaa. koska monet vastaukset on jo annettu. Haluaisin kuitenkin palata vielä EKP-politiikan toimivuuteen, sillä viimeksi on tehty paljon, viime vuosien aikana on tehty paljon, jotta inflaatiota estettäisiin. Ja meillä tällähän on ollut tietty suhdanteita stimuloiva vaikutus, mutta emme ole tässä aino, onnistuneet ja emme ole onnistuneet saamaan lisää investointeja niin, että inflaatiokin käynnistyisi. Eli se on selkeästään valian matala. Ja nyt investointikysymyksessä ei ole se, että investointien rahoituskustannukset ovat liian matalat. Sitähän siihen EKP voisi vaikuttaa. Minusta vaikuttaa siltä, että itse asiassa pääongelmana on se, että Euroopan valuuttaunionin arkkitehtuuri on sellainen, että sitä ei kyetä työstämään oikealla tavalla. Ja kun meillä on nämä two packet ja six packet, ne ovat erittäin rajoittavia. Ja uusiat hallitukset toimivat tällä tavalla. Eli Miten tämä isetutelainen arkkitehtuuri, voi, miten sitä voitaisiin muokata niin, että valuuttapolitiikka, jo vuonna 2003han valuuttaunionin alkumetreillä toimitin tällä tavalla. Miten EKP voisi tehdä, jotta se voisi perustavanlaatuisesti pohtia sitä, että minkälaisia virheitä aikoinaan tehtiin ja miten nyt niitä voitaisiin korjata? Thank you, One day maybe I'll be able to answer it. Kiitoksia. Ehkä tulee vielä päivä, että voi vastata tähän saksaksi. Täytyy kyllä kysyä itseltään sitä, että olemmeko hyödyksi ja millä tavalla se määritellään. Tämä on se tavoite, johon mittautamme itseämme. Mutta olisi tietysti väärin päästä sellaiseen päätelmään, että EKP olisi toiminut. Sillä meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla olemme toimineet, olemmeko tehneet parhaamme. Ja kun näin tehdään, niin itse asiassa pyritään katsomaan sitä, miten tämä olisi toiminut, jos sen kaltaista rahapolitiikkaa ei olisi ollenkaan hoidettu, jota on hoidettu. Se selkeästi siis osoittaa, että BKT-vaikutus on ollut merkittävä. Mallit puhuvat 2,3-2,7 prosentista. Ja BKT-taso olisi ollut matalampi, jos rahapolitiikka olisi ollut. Sama koskee inflaatiota, sillä jos tätä rahapolitiikkaa ei olisi ollut, inflaatio olisi ollut vielä matalampi kuin mitä se tänä päivänä on. 0,3-0,5 prosenttiyksikköä. Meidän täytyy kuitenkin pyrkiä vielä parempaan. Emme saa tyytyä siihen, mitä on jo saavutettu. Se koskee meitä kaikkia. Mutta selkeästi uskon, että rahapolitiikka on ollut mahdollisimman tehokas näiden vuosien aikana. Ja toteaisin, että rahoituskapasiteetti, tämä kilpailu ja lähestymisinstrumentin käytössä, niin rahoituskapasiteetti, jota voidaan hyödyntää myös vakautustarkoituksiin silloin, kun maata uhkaa jonkunlainen järjestelmäshokki, niin se tietysti estäisi moraalikatoa ja samalla estäisi myös näitä riskejä. Se olisi ehdoton parannus kyllä rahaunioni. Kiitoksia. Seuraavana Sven Giegold vihreistä. Kiitos. Hienoa, että olette täällä. Oikein mukavaa, että tällä hetkellä on EKPn johdossa ainakin yksinäinen ja toivottavasti pian useampikin. Ja nyt haluaisin viitata vielä ilmastonmuutokseen ja keskuspankin toimintamahdollisuuksiin. Kun puhuitte konkreettisemmista toimista, jotka olivat mielessä teillä, niin minun kannaltani näytti hyvin selvältä se, että rahapolitiikan keskiöstä ei puhuttu uudelleenrahoitusjärjestelyt, jotka ovat niin kriittisen tärkeitä. Ne määrittävät käsitellään riskiarvioinnin kautta periaatteessa. Kysymykseni kuuluu, painostatteko luottolaitoksia, joita käytätte, tai omia riskiarviointitahonne kohtaan, kun puhutaan jälleenrahoitushankkeesta, jotta ilmastonmuutos otetaan riittävällä tapaa huomioon. Ja mitä tulee markkinatoimiin, kuten määrällinen elvytys – muutetaanko nykyjärjestelmää. Autoteollisuus 2,16 prosenttia koko lainoista, mutta määrällisen elvytyksen ohjelmassa EKPn puolelta 6,84 prosenttia. Samantyyppisesti energian osalta kaiken kaikkiaan, joka laina teon markkinoilla 2,55, määrällinen elvytyksen osuus EKPssä 9,54. Päinvastoin uusiutuvien energiaiden osalta kokonaisuudessaan 0,18 ja nolla ostoja EKPn puolelta tämän vuoden 2017 tieteen perusteella. Otatteko ilmastopolitiikan rahapolitiikkanne keskiöön? Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä kysymyksestä. Ensinnäkin luokituksesta – itsestään. On kriittisen tärkeää varmasti, että kaikki luottoluokituslaitokset ottavat huomioon ilmastonmuutosriskin osana työtään. Sitä ei saisi jättää yksittäisille luottolaitoksille, jotka keskittyvät ympäristö- ja muihin kysymyksiin. Toivoisin, että kolme suurta luottoluokituslaitosta, hyvin tunnettua, ottaisivat tämän huomioon. Jos minulta kysyvät, niin sanon saman vastauksen kuin teille nyt. Toiseksi. Jälleenrahoitus tulevaisuudessa. Tällä hetkellä toimitaan markkinoiden neutraaliusperiaatteen pohjalta, josta on keskusteltu paljon. Sitä voidaan tulkita eri tavoin eri alueilla ja siitä on varmasti keskusteltava osana strategiaa ja siinä, että tarkistellaan niitä välineitä, joita käytämme, jotta voimme toteuttaa mandaattiamme. Ja silloin meidän on kysyttävä tätäkin, miten sopivaa suhteellista tämä on ja miten ilmastonmuutosriski otetaan määrävänä tekijänä mukaan. Kyllä, mutta olen huomannut, että kun strategisesta tarkastelusta puhutaan, niin ei haluta tehdä lopullisia päätöksiä siitä, mistä on kyse, minkälaiseksi se muodostuu siksi, että meidän on puhuttava kaikkien EKPn neuvoston jäsenten kanssa. Puisteista on sovittava hänen kaikkien kesken. Tämä ei ole mikään yhden naisen yritys. Ja tämä vuoropuhelu teidän kaikkien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa ja asiantuntijoiden kanssa on tärkeää parantaa lopputulosta ja odotan tätä työtä innolla. Thank you very much. And now uh, Francesca Donato. Kiitoksia. Sitten Ida Francesca. Francesca Donato Idesta. Thank you, Madam Chair. I'm speaking. Kiitoksia, minä puhun Italia. Kiitoksia kovasti. Puheenjohtaja Lagarde, pääjohtaja Lagarde, kiitoksia, että olette täällä. Olen todella iloinen äh, siitä, että mitä sanoitte PKTn tavoitteiden tarkastelusta. Monet kollegat ovat puhuneet näistä tavoitteista, joita välttämättä ei ole saavutettu täysin. Inflaatio eurovyöhykkeellä on aika kaukana tavoitteesta. <clears throat> Sekä te että e, Draghi olette usean otteeseen korostaneet sitä, kuinka eurovöyhykkeen kasvu riippuu myös siitä, ja minkälaista fiskaalipolitiikkaa äh, <clears throat> jäsenvaltiot toteutuvat, minkälaisia investointikannustimia antavat. Äh, jos äh, investointeja ei tule tai ei haluta ehkäpä investoida, <clears throat> niin se on toinen, toinen asia. Ja sen lisäksi eurovyöhykkeeltä on vuosien ajan jo puuttunut julkisia investointeja. Eli nekin maat, ne maat, <clears throat> joissa kasvu on alhaista, ovat jopa taantuneet, niiden infrastruktuurit ovat taantuneet. Ja se on ollut yksi syy siihen, että näiden maiden on ollut vaikeaa vastustaa ilmastonmuutosta, torjua sitä ja näillä mailla on myös aika pahat veropaineet. <clears throat> Kaikki tämä kasvun taantumisen lisäksi. Eli minkälaisia keinoja BKT mielestä tarvitaan, jotta voitaisiin saada enemmän kasvua Eurooppaan? Kiitos. Grazie mille. Äh, sy- Tuhannet kiitokset. No, mehän olemme kaukana tosiaankin inflaatiotavoitteesta. On aika kiehtovaa oikeastaan ajatella tätä asiaa äh, Eh, ekonomistit eh, yrittävät ymmärtää tätä asiaa. Eh, monissa maailman kolkissa inflaatio on alhaisempi kuin mitä oli arvioitu ja mitä Philipsin käyräkin olisi antanut ymmärtää. Meidän ekonomistimme ja analyytikkomme yrittävät ymmärtää, mitä tapahtuu, mitä täällä moottoreissa tapahtuu. Ja on kiintoisaa nähdä, että kun, samalla kun työttömyys laskee ja työhön, työelämän osallistuminen kasvaa ja palkat ovat nousseet nekin, <clears throat> niin siitä huolimatta, siis tämän normaalisti pitäisi johtaa hintojen nousuun. Enemmän kysyntää. Silloin hintoja pitäisi mennä ylöspäin, mutta nyt eivät mene. Eli luultavasti käy niin ja ehkäpä se palaute, jota vaalipiiriltä ja äh, ne saatte, vahvistaa tämän. Niin on, tuntuu siltä, että työnantajat joiden kustannuspohja nousee, koska palkat nousevat, niin sen ö, äh, sijaan, että nosta, nostaisivat hintoja, itse asiassa eh, tiukentavat marginaalia. Miksi tekevät näin? <clears throat> Sitä on aika vaikea ymmärtää. Johtuuko se epävarmuudesta? Johtuuko se siitä, että haluataan eh, suojella omaa markkinaosuutta kilpailijoita vastaan? Eikö luoteta siihen, kuinka voidaan vastustaa muita kilpailukanavia? Vaikea, vaikea ymmärtää, mutta näin markkinoille vain tapahtuu. Tuleeko tämä kestämään? Se on suuri kysymys. Jos epävarmuustekijät hälvenevät, kuka tietää, <clears throat> jos Brexit tapahtuu sujuvasti ja jos siirtymävaihe ymmärretään hyvin, jos kauppa ja tämä adversiaalinen keskustelu johtaa, johtaakin parempaan tulokseen Kiinan ja USA välillä, jos Kiinan numerot menevät ylöspäin, jos kaikki nämä epävarmat asiat, joita meillä makrotaloudessa on ollut, jos ne hälventyvät, niin aiko, käykö sitten niin, että työnantajat kanavoivat hintoihin ne ylimääräiset kustannukset, joita heillä on tällä hetkellä maksettavanaan? Se olisi kyllä erittäin tärkeää inflaation kannalta nähtäväksi jää, mutta Tällaista havaitsemme tällä hetkellä. Mitä verorintamaan tulee, niin rahapolitiikka on tehokkainta ja siirtyy tehokkaimmin, kun muut politiikan tekijät tekevät osuutensa. Joissain maissa, joilla on tätä fiskaalista tilaa, niin käyt, eli ylimääräistä rahaa käyttävät sitä hyvin tarkoituksiin – näin on ainakin yhdessä e- euroalueen maassa, ja se on hyvä asia. Thank you. And now Mr. Sitten Jutsika ECRstä. Thank you. Uh, I have to <clears throat> obey the... Kiitoksia. Joudun noudattamaan puheenjohtajan sääntöjä. Eli kysyn pääjohtaja Garbilta seuraavaa sivuvaikutusanalyysin julkaisu tämänhetkisestä rahapolitiikasta esitän ensi kerralla ja tänään esitän kysymyksen vain yhteisymmärrysmuistiosta EKPn ja tilintarkastustuomioistuimen välillä. Pääjohtaja Draghi syyskuussa vastasi kysymykseen, niin tässä valiokunnassa todeten, että avainasemassa oleva kysymys oli se, että voisiko tilintarkastustuomioistuin äh, arvioida operatiivista toimintaa EKPssä ja samalla myös arvioida EKPn politiikan tehokkuutta. Onko tilintarkistustuomioistuimella tämän muistion myötä oikeus arvioida EKPn politiikan tehokkuutta vai ei? Thank you very much for your... Kiitoksia tästä kysymyksestä. EKPn hallinnon operatiivinen tehokkuus on oleellista, jotta me voimme täyttää tehtävämme. Ja tästä syystä on hyvä, että meidän operatiivinen tehokkuutemme myöskin riippumattomasti arvioidaan tilintarkastustuomioistuimen toimesta, kuten perustamisopimuksessa on nähty. Ja tilintarkastustuomioistuin voi antaa tässä suhteessa neuvoja. Tilintarkastustuomioistuimen toiminta tässä suhteessa saa täyden tuen ja varmasti voitte luottaa minuun siinä, että tuen todellakin sen työtä. Se saa kaiken vaatimansa materiaalin tämän tehtävän täyttämiseen, mutta samalla EKPn omien tehtävien sisällön, eli tämän politiikan, kuten nimititte, määrittely on kuitenkin EKPn oma tehtävä ja se täytyy pitää erillään ja se pitää hoitaa täysin riippumatta, kuten sopimukset ja säännöt vaativat, joita me noudatamme. Kiitoksia. Vinyystä seuraava puhuja. Kiitos puheenjohtaja pääjohtaja Lagarde, onnittelut nimityksestänne. Jatkan hollanniksi. Ei kuulosta niin mukavalta, mutta no. Tämä on hyvin mielenkiintoista ja haastavaa aikaa, kun astutte tähän tehtävään. Teidän tehtävänne on huolehtia hintavakaudesta, euron ostovoimasta ja työllistymismahdollisuuksista. Tämä työ on valtavan tärkeää, varmasti myös tulevaisuudessa, mutta meillä on kuitenkin vähän huolia näistä osto-ohjelmista. Ilmeisesti EKP itse on vahvistanut kurkopäätökset ja kuluttajat eivät saa säästötileitään mitään korkoa ja pelkävät, että pian joutuvat maksamaan siitä, että rahaa voi pitää pankissa. Katsotaan vaikka Alankomaita. Meillä eläkerahastot ovat valtavan suuri ala, tärkeä ala. Ja sielläkin on ongelmia tämän matalan koron takia. Kysymykseni on, miksi EKP pitää niin valtavan tarkasti kiinni inflaatiotavoitteen kahdesta prosentista? Ja näin nähdään hinta vakaus. Tiedän, että tämä on lyöty lukkoon vuonna 2003, mutta tämän jälkeen on tapahtunut valtavasti ja Alankomaissa on tämä huoli EKPn toimista, erityisesti eläkerahastojen tulevaisuuden osalta. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Voin vakuuttaa, että EKP on hyvin tietoinen siitä, mitä politiikan yhdistelmällämme on vaikutuksina. Me valvomme sitä vaikutusta, jota politiikallamme on. No, emme voi ajatella vastakkain yhtä tai toista kategoriaa, vaan meidän on otettava huomioon kaikki ne vaikutukset, joita politiikallamme on tukemalla kasvua – kannustamalla investointia tarjoamalla edullista rahoitusta. Osallistumalla työpaikkojen luomiseen ja työllisyyden tukemiseen. Ja tätä kautta EKP pyrkii toteuttamaan omaa mandaattiaan, pyrkii kannustamaan talouden kasvuun. Tämä on oikeastaan vankin että työtä, jota voimme tehdä, tietenkin on syvin vaikutuksia, jotka meidän on otettava huomioon kunnolla ja meidän on pystyttävä ennakoimaan. Ja tämä kahtiakoinen järjestelmä, joka otettiin käyttöön osana syyskuista pakettia, luotiin juuri siksi, että haluttiin huolehtia siitä, että pankit pystyvät kanavoimaan talouden toimijoille nollakorkoja, ei negatiivisia korkoja – jotta voidaan edelleen huolehtia talouden toiminnasta. Tiedän, että joidenkin maiden eläkerahastojen osalta erityisesti tämä on hankala kysymys ja kiinnitämme siihen kyllä huomiota ja pyrimme selvittämään, miten parhaiten voimme ottaa nämä näkökannat huomioon, kun määrittelemme tulevaisuuden strategiaa. Thank you. And now Pier Nicola Pedicini from... non. Pier Nicola Pedicini. Sì, grazie Presidente. Anch'io in Italia. Kiitoksia. Minäkin puhun Italiaa. Kiitoksia kovasti, Robal Kart. Kolmastoista joulukuuta hallitusten päämiehet tulevat pitkittämään kasvu- ja vakaussopimusta. Kun ajatellaan sellaisia maita, tai ei ajatella sellaisia maita kuin ö, Kreikka, vaan ehkäpä sellaisia ö, pankkeja, jotka ö, ovat Ranskassa ja ö, Saksassa. Ö, niin kun tätä ö, <clears throat> sopimusta tullaan muuttamaan, niin sehän saattaa johtaa siihen, että monien maiden julkinen velka, <clears throat> velka niiden sitä pidetään liiallisena. Eli pankit ovat edelleenkin kriisissä, mutta eivät voi <clears throat> toimia niin maiden etujen mukaisesti. Eli mikä on teidän viesti? kommenttinne eh, siihen, miten tällainen systeeminen kriisi, järjestelmäkriisi voitaisiin ratkaista Euroopassa? Thank you very much. Kiitoksia kovasti tästä kysymyksestä. Teen nyt <clears throat> asian täysin selväksi ISMstä. Minä uskoisin olevani pätevä puhumaan tästä asiasta, koska olin paikalla, kun ISM aloitettiin ne muutokset, joita tällä hetkellä aiotaan tehdä, niin niiden tarkoitus on vahvistaa kriisin hallintajärjestelmää euroalueella. En pysty edes miettimään, etteikö olisi niin, että juuri tämä on se tarkoitus, jota varten Eurooppa-neuvosto keskustelee muutoksesta, josta se keskustelee tässä kuussa. Eli tarkoitus on tasan tarkkaan käsitellä juuri tätä haavoittuvaisuuskysymystä, rahoitusriskikysymystä. Eli ISM tulisi strukturoida uudella tavalla. Ja keskustelu sitten tästä kollektiiviseen toimintaan liittyvästä lausekkeesta, joka on häirinyt joitakuita, <clears throat> on sekin sydäntäni lähellä, koska IMFllä oli erittäin tärkeä rooli aikoinaan tässä lausekkeessa. Se tarkoittaa sitä, että jos saneerausta tulee, niin silloin vähemmistöosakkeen omistajat eivät voisi pitää muita luotonantajia panttivankeina – ja pitää huolta vain omista eduistaan. Eli tällä lausekkeella ei ole mitään tekemistä eurovyöhykkeen kanssa. Kyse on kansainvälisestä säädöksestä missä tahansa liikkeeseen laskutilanteessa. Siinä halutaan helpottaa kriisinhallintaa, ei haluta millään tavalla hyökätä yhtäkään maata vastaan, vaan auttaa sitä. Very much. Now Margarida Marquez from SD. Margarida Marquez, seuraavana SEDstä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ilmastonmuutoksen torjunnan pitäisi olla huippu tavoitteena. Madridin huippukokous on juuri alkamassa. Euroopan parlamentin kuulemistilaisuudessa ilmoititte, että aiotte tehdä ilmastonmuutoksen torjunnasta EKPn yhden prioriteetin. Ilmastonmuutoksella on myös vaikutuksensa yhteiskunnallisesti katsoen ja makrotaloudellisesti katsoen. Kuten mainitsitte, ilmastoriskit ovat EKPn mielestä yksi niistä pääriskeistä, jotka saattavat vaikuttaa pankkijärjestelmään ja eurovyöhykkeeseen ja meidän talouksiemme tilaan. Teidän johdollanne, Päyttö Lagarde, onko EKPlla täysi tuki siirtymiseksi matalahiilitalouteen? Te joudutte asettamaan säännöt ja myös täytäntöönpanomaan niitä. Teillä on täysi tuki meidän puoleltamme. Euroopan parlamentti on juuri ilmaissut ilmastonmuutos ja eh, ilmastonmuutoksen yhdeksi päätavoitteistaan ja on ottanut esille sen hätätilan ensimmäisenä Euroopassa. Ja näin me emme voi unohtaa sitä. No mitkä kysymykseni sitten ovat? Miten voitte vakuuttaa niin muissa keskuspankeissa. Useissa tapauksissa ne ajattelevat, että ilmastonmuutoksen tulisi olla pelkästään veropolitiikan tavoite eikä ollenkaan rahapolitiikan tavoite. Mitä erityistä toimenpiteitä aiotte ehdottaa ja mitä aiotte täytäntöönpanna, kun kysymys on sisäisestä toiminnasta EKPn kanssa? Ja EKPn toimivallassa olevista asioista, kun kysymys on kansainvälisestä puitteistosta, jossa kyseinen kykenette toimimaan. Eli mitä erityistoimenpiteitä aiotte ehdottaa ja täytäntöönpanna G7, G20 ja suhteessa Kiinaan? Kiitos. Thank you very... Kiitos. Vastaan hyvin lyhyesti. Olen kyllä nyt varmasti pyrkinyt tämän täällä ottamaan esille usean otteeseen Ensinnäkin analyyttisesti, toiseksi valvontamielessä, kolmanneksi suorat investoinnit ja eläkerahastojen hallinnointi. Sitten ne ohjelmat, joiden alaisuudessa toimimme, jossa meidän täytyy tunnistaa se, missä ilmastonmuutoksella voi olla vaikutus riskianalyysiin. Ja mainitsisin myös sen, että Toimimme aktiivisesti eri foorumeilla ja me olemme keskuspankkien ja valvojien osa, kun kysymys on rahoitusalan viherryttämisestä. Sehän tuo yhteen eri 50 keskuspankkia joukkoinen ja näin pyritään myös siirtymään viherryttämisoperaatioihin päättäväisesti. Olemme aktiivisia G7 kanssa erityisesti Benoit kautta, joka äskettäin on tuottanut tätä tukevia näkemyksiä. Ja olemmepa millä foorumilla hyvänsä. G20 on toinen sellainen. Niin siellä tämä strateginen arvio sisältää nämä komponentit myös. Ajanteksi taisin sekoittaa, Benoit Curie on erittäin kiinnostunut ilmastonmuutoksesta, mutta hän on keskittynyt enemmän digitaalin valuuttaan ja hän sen puitteissa on siis mukana G7 ja siinä auttamassa, mutta hän on kuitenkin vakuuttunut ilmastonmuutoksen torjumisen tärkeydestä. Puheenjohtaja, kiitoksia. Muutama minuutti vielä viimeiselle puheenvuorolle Kastaldolta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, arvon pääjohtaja. ECBn johtokunta on ilmeisesti aika jakautunut rahapolitiikan tulevaisuudesta. Kuten tiedätte, keskuspankin uskottavuudelle on tärkeää, että keskuspankki pystyy toteuttamaan ilmoitetut toimensa. Draghi on saanut johtokunnan jäsenet ja neuvoston jäsenet puhumaan yhdellä äänellä. Esimerkiksi kun ryhdyttiin toimiin, jotka estivät eurovyöhykkeen luhistumisen. Eurovyöhykkeellä oli tällainen, mutta on järkyttävää, että tällä hetkellä ei pystytä vakuuttamaan suurta yleisöä markkinoita tällä hetkellä monet ovat sitä mieltä, että Euroopan keskuspankin toiminta on liian rajoittunutta ja siksi kysymykseni teille kuuluu seuraavalla tavalla. Mitä tämä mielipiteiden jakautuminen EKP sisällä ää, tarkoittaa? Tekeekö se elvyttämisestä vaikeampaa? Miten voitaisiin parantaa nämä puutteet, joita on? Kiitoksia kovasti. Teitä ei yllättäne se, että kerron ensin niistä asioista, joista ihmiset ovat yksimielisiä. Ensinnäkin ollaan yksimielisiä yleismandaatista ja tavoitteistamme, joten kaikki jäsenet ovat yksimielisiä <clears throat> siitä, että haluavat saavuttaa EKPn hintavakaustavoitteen. <clears throat> Johtokunta ja neuvosto olivat myös yksimielisiä siitä, että tarvitaan rahapoliittista elvytystä, mutta erimielisyyttä oli siitä, miten tämä kalibroitaisiin tasan tarkalleen ja minkälaisia välineitä käytettäisiin. Mutta tämä on aika terveellistä keskustelua ja menee eteenpäin. Se vie koko tätä minun hallintoperiaatettani eteenpäin. Minä teen parhaani, jotta saisin yksimielisyyden paketin ympärille, jos pakettia tarvitaan. Eh, siis näin pyrin tekemään, mutta jos erimielisyyttä on, niin olkoon sitten. Meidän täytyy löytää terve ja tehokas tapa puuttua erimielisyyksiin. On muitakin keskuspankkeja, joilla on, jossa valitsee eri, erimielisyyttä. Sehän Onhan tietysti ihanteellista, jos kaikki ovat yksimielisiä, mutta uskon, että instituutio on riittävän vahva ja sillä on jo riittävän hyvä maine, jotta se voi sietää tietynlaista erimielisyyttäkin. Thank you very much. So... Kiitoksia kovasti. Raapoliittinen dialogimme päättyy tähän. Haluan kiittää teitä kaikkia siitä, että osallistuitte. Kiitoksia Rova Lagardille. Tämä oli ensimmäinen ja keskustelu. Olette ollut vasta neljä viikkoa virassanne, eli sitä siihenkin nähden <clears throat> erittäin kiinnostava keskustelu. Kiitoksia kovasti ja nyt annan puheenvuoron Niidemajerille. Dear colleagues, please get seated so that we can start. Hyvät kollegat, pyydän istutumaan, jotta voimme aloittaa. Ihan vaikka heti. Meillä on vielä muutama kohta esityslistalla. Siirrytään kohtaan viisi. Euroopan investointipankin rahoitustoiminta vuosikertomus 2019. Esittelijänä Basai Kaut vihreästä ryhmästä. Pidemmittä puhetta annan teille puheenvuoron. Viisi minuuttia aluksi, olkaa hyvä. Um, not sure I will need the five minutes. Kiitoksia puheenjohtaja. Ei tähän nyt välttämättä viittä minuuttia mene. Mutta tämä nyt on ensimmäinen kerta tämän äh, kertomuksen puitteissa. Ensimmäinen lausuma, joka koskee investointipankkia. Se on osa lausuntoa. Budjettivaliokunta johtaa tätä. Ja esitämme tästä lausunnon, eli siitä syystä lyhyt Meillä on aina tuo merkkimäärä rajoitettu sen suhteen, kuinka paljon jokaisen lausuntoa voi kirjoittaa. Eli siksi olemme hyvin lyhytsanaisia. Tietysti sitten tarkistusten avulla voimme laajentaa tätä soveltamisalaa. Ja mielestäni tässä on aina muutama kohta, josta täytyy puhua. Ehdottomasti kun puhutaan EIPn roolista, niin täytyy, täytyy painottaa sitä, että investointitaso on matalampi kuin ennen kriisiä, eli siinä mielessä olisi tärkeää, että investointipankki kykenisi tätä tasoa nostamaan. Selkeästi EIPssä on tietysti myös muutoksia käynnissä. Siitä on tulossa ilmastopankki hyvin selkeästi. On tärkeää, että me myös juridisena valiokuntana esitämme lausunnon tästä. Tämä täytyy tietysti myös mukauttaa konkreettiseksi toimiksi. Ja yksi esitetyistä pyynnöistä oli se, että investointipankki loisi luotettavan tapa, tavan toimia, joka on yksi niistä tavoitteista, joita investointipankilla on, ja jotta siitä voisi tulla investointipankki saataisiin enemmän näkemyksiä sen kanssa, miten tämä voidaan rinnastaa Pariisin sopimukseen. Investointipankki myös on erittäin tärkeässä roolissa Esirissä, Junkerin investointisuunnitelmassa. Ja tietysti tässä kohdin meidän täytyy puhua Esirin roolista ja varmistautua siitä, että tähän mennessä tärkeää on ollut myös tämä määrällinen tavoite rahan suhteen, mutta tietysti tuo investointikuilu pitää kuroa umpeen ja katsoa niitä tavoitteita, joihin pitää päästä. Eli tässä mielessä näiden kahden välillä saattaa olla tietysti jonkun verran vaihtelua. Siitä kannattaa käydä keskustelua ehdottomasti, koska investointipankki on myös kriittisessä roolissa tulevissa töissä. Eli tämä on sitten se kestävyysohjelma 100 miljardia tulevaisuudessa. Ja viimeinen keskustelu koskee sitä, että miten tämä tilanne, jossa investointipankki on julkinen investointipankki ja monet investoinnit ovat käytössä. Miten voidaan varmistautua siitä, että investointipankki tuo jotain lisää siihen, mitä muuten tehdään, koska investointipankinhan ei pitäisi olla vain lisä yksityinen pankki, vaan se on julkinen pankki ihan syystä. Ja siksi tällainen avoimuuteen liittyvä kysymys. Tietysti voidaan ö, ottaa enemmänkin näkökohtia esille. Mielelläni teen näin, mutta tähän miten mm, nyt rajoitti tämä koko, mutta sitten kun tarkistuksia osataan esitetään, niin meillä on hiukan enemmän vapauksia. Tämähän on johtovaliokunnalle annettava lausunto loppujen lopuksi. Odottelen kuitenkin EIPen sitten reaktiota ja sitten muiden poliittisten ryhmien varjojen näkemyksiä, että saamme yleensä konsensuksen tämän taakse ja vahvan lausunnon budjettivaliokunnalle. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon, Bas. Nyt varjoesittelijät. Ensin EPP. Thank you. I'd like to... Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Lausunnossa tulee esiin monet keskeisistä aiheista, joihin EIP on keskittynyt viime vuonna ja mitään useampiin kohtiin hänen puheenvuorostaan erityisesti, kun huolehditaan siitä, että EIP on riittävän pääomitettu, jotta voidaan huolehtia kaikista – kaikissa yhteyksissä, että noudatetaan Pariisin sopimusta ja parannetaan avoimuutta. Tässä lausuntoluonnoksessa painotetaan ilmastorahoituksen merkitystä ja se on varmasti ihan paikallaan, kun me elämme kriisin aikoja. EIPllä on pitkä historia tässä. Kymmenen vuotta sitten EIP oli pioneerina kesän liikkeelle ensimmäisiä vihreitä joukkolainoja. Sillä on paljon asiantuntemusta siksi tällä alueella. Lisäksi viitataan Ursula von der Leyenin sitoumuksen, että IPstä tulee ilmastopankki. Se on tärkeä seikka, kun puhutaan ilmastorahoituksesta tulevaisuudessa. Tässä keskitytään kestävyyteen ja ilmastonäkökantoihin, mutta EIPn toiminnassa on muitakin kysymyksiä, kuten investoin, investoinnin edistäminen Euroopassa, työpaikkojen luominen, digitaalisen talouden tukeminen. Nämä ovat kaikki sellaisia aloja, joita pitäisi meidänkin valiokuntana pohtia. EIPen investointikertomus vuonna 2019 puhui rakenne investoinneista, joka on alhaisimmalla tasolla EU-ssa 15 vuoteen, ja digitaalisesta siirtymästä ei pystytä saamaan tarvittavaa hyötyä irti. Kriisin alkuun, alun jälkeen meillä on ollut investoinnit heikolla tolalla ja tämä vaikuttaa kielteisesti työpaikkojen syntymiseen, investointiin ja talouskasvuun ja infrastruktuurinkin kuten rakennuskantaan. Investointi saaminen kestävälle tasolle, sen pitäisi olla keskeinen tavoite EIPn toiminnassa ja sen pitäisi jotenkin heijastua tähän lausuntoon. Lisäksi meidän tulisi painottaa sitä, että EIPn on tärkeää ilmastotoimien lisäksi huolehtia reilusta siirtymästä, avoittuvaisista aloista ja alueista niin, että ketään ei jätetä jälkeen. Ja lopuksi haluaisin todeta, että vaikka olen samaa mieltä siitä, että pitäisi olla kestävyystavoitteet ja katsoa sosiaalisia vaikutuksia esirissä, niin näiden ei pitäisi kuitenkaan olla ainoat asiat, joita katsotaan asetuksessa esitetyt kannat ovat tärkeitä, erityisesti jos halutaan edistää investointeja Euroopassa ja parantaa pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Mutta kaiken kaikkiaan tämä on hyvä lausunto mielelläni. Teen yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden valmistelujen kanssa lähiviikkoina. Kiitos oikein paljon SED-ryhmän nimissä Joachim Schuster. Ich spreche auf Deutsch. Auch ich möchte dem... Puhun Saksaa. Haluan kiittää esittelijää tähän mennessä tehdystä työstä. Tässä on erittäin useita tärkeitä kohtia otettu esille ja olemme samaa mieltä niissä. Haluaisin ottaa vielä esille kolme neljä kohtaa, jotka mielestäni ovat erityisen tärkeitä. Ja se, mitä esittelijä totesikin, meidän mielestämme on hyvä, että investointipankki hoitaa todella investointitehtäviä ja laajentaa niitä, ja laajentaa niitä varsinkin tuonne vihreälle puolelle. Ja näin sitten meidän mielestämme mielenkiintoista onkin nähdä se, mitä se ihan tarkalleen ottaen tarkoittaa ja mitä toimialoja se koskee, mitä taas ei. Ja mitä välineitä tässä voidaan hyödyntää. Toinen tärkeä asia meidän mielestämme on se, että kysymys ei ole pelkästään yksityisistä investoinneista, joita houkutellaan, vaan myös julkiset investoinnit tulevat kyseeseen, varsinkin kuntatasolla. Olemme saaneet huomata, että hyvin useilla aloilla on tällainen investointikuilu. Tänä päivänä puuttuu investointeja, varsinkin julkiselta puolelta. Eli niitä olisi hyvä saada lisää. Ja minun mielestäni täytyisi pohtia myös sitä, että miten pitkälti näitä EIPn rahoittamia hankkeita otetaan pois velkaantumispuolelta. Tämän lisäksi meille on myös tärkeä yhteiskunnallinen ulottuvuus, joka näillä hankkeilla on. Sillä kun kysymys on kuitenkin rakennemuutoksesta, taloudesta sellaisesta, ja haluamme sitä edistää, niin meidän tulisi katsoa myös niitä yhteiskunnallisia vaikutuksia, joita tästä syntyy ja minkälainen rakenne muutos sen seurauksena syntyy. Samallahan saadaan nähdä, että esimerkiksi alueellinen jako, siinäkin pitäisi ottaa huomioon yhteiskunnalliset kriteerit. Ja neljäs alue, joka meillä on erittäin tärkeä, on mukautettu hallinto. Meidän mielestämme tarvitsemme Euroopan parlamentille lisää vaikutusvaltaa, valvontavaltaa. Ja että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja esirin toiminta otetaan mukaan myös tähän EIPn rakenteeseen. Ja uskoakseni me pääsemme tästä erittäin hedelmäiseen keskusteluun ja toivottavasti näin voimme sitten tuupata investointipankkia oikeaan suuntaan. Kiitos tästä kannasta. Dragos Pisaro Renew-ryhmän nimissä. Um. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella Ekhottia ja Kristiinia hyvästä työstä tämän lausunnon parissa. Tarvitaisin muutamia pienempiä elementtejä, jotka haluaisin sisällytettävän tähän lausuntoon. <clears throat> ne voisivat myötä vaikuttaa siihen. Ja uskon, että kollegat ovat samaa mieltä seuraavista. Ensinnäkin haluaisin korostaa EIBn ja muiden täytäntöönpanokumppaneiden yhteistyötä. Sitä tulisi parantaa Euroopan investointipankin operatiivisessa suunnitelmassa tätä korostettiin. Ja mielestäni tarvitsemme enemmän johdonmukaisuutta näissä keskusteluissa, ottaen huomioon, että monet tekijät ja toimijat tulevat olemaan suoranaisesti mukana tulevaisuudessa toiminnassa. Lausunnossa viitataan myös siihen, että pankista onkin nyt tulossa ilmastopankki. Täällä mainitaan myös Pariisin tavoitteet. Olisi hyvä, jos <clears throat> mainittaisiin vaan myös tämä tuleva Green Deal – Sehän on johtokunnankin päätöksissä otettu jo huomioon ja otetaan huomioon uudistuksissa. Invest EU varjoesittelijänä sanoisin, että niiden hankkeiden arviointi, jotka liittyvät sosiaalirahastoihin, niin ne tulisi ottaa myös huomioon tässäkin, erityisesti kun puhutaan investointien vaikutuksista. Tämänhetkisen kaudella tämänkaltaisia investointeja jo toteutetaan, ja Invest EUn näkökulmasta on tärkeää, että nämäkin sekä otetaan huomioon. Lopuksi, mutta ei vähäisempänä, Monet paikalliset toimijat monilla alueilla ovat ottaneet tämän huolen esiin kanssani. Pankin yhteysvirastot, niiden tulisi olla paremmin edistää näitä instrumentteja niin, että kiinnostuneet toimijat tuntisivat paremmin minkälai, sen, minkä, että tietäisivät paremmin minkälaisia investointimahdollisuuksia on ja rahoitusmahdollisuuksia. Eli paikallisesti tulisi tällaista myynnin edistämistä toteuttaa. Haluan vielä kiittää mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä ja odottelen yhteistyötä Eichhautin ja hänen tiiminsä kanssa niin, että saamme tämän lausunnon onnellisen päätöksen. Kiitos puheenvuorostanne. IDllä ei ole varjoesittelijää. Sekä Stegrut ECR. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Aluksi kiitokset valmistelijalle tästä lausuntoluonnoksesta. Olen valmistelijan kanssa samaa mieltä siitä, että Euroopan investointipankissa on paljon potentiaalia, mutta jostain kysymyksestä saatamme olla eri mieltä. Tässä lausunnossa puhutaan siitä, että EIPstä tulisi ilmastopankki. Vaikka voidaan ajatella, että ilmastosiirtymä on kaunis tavoite. Ei voida välttää sitä, että e IP politisoituisi näin ja varat jaettaisiin poliittisen agendan mukaan eikä ajateltaisi yhteisenä tavoitteena vaikka EU-laajuista työttömyyttä. Jos EIP siirtyy tästä tavoitteesta ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön, tämä olisi ennakkopäätös, joka mahdollistaisi sen, että EIPn suuria varoja voitaisiin käyttää toisten poliittisten tavoitteiden ajamiseen tulevaisuudessa. Tämä on Pandoran lipas, jota ei kannattaisi avata. Mitä tulee investointikieltoon fossiilisten polttoaineiden hankkeiden osalta kaksi seikkaa? Haluaisin tietää, onko tämä investointikielto sellainen, että se kattaa myös investoinnit huoltotoimiin vai ainoastaan uusiin hankkeisiin. Toiseksi, kuten kaikki tiedämme, Euroopassa on monia alueita, jotka ovat riippuvaisia fossiilisten polttoaineiden tuottamisesta ja tarvittaisiin lisää tukea siirtymään varten. Onkaan riittävästi vihreitä investointeja valmiina näillä alueilla vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta voidaan korvata aikaisemmat menetelmät. Haluaisin myös muistuttaa kaikkia synkistä pilveistä – horisontissamme kasvu on pysähtynyt ja menetämme pian tärkeän nettomaksajan. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Ja sitten Guen varjoesittelijä, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le... Euh, Kiitoksia kovasti esittely, joka mielestäni on erinomaista työtä keitellessään tätä lausuntoluonnosta. Yleisesti ottaen se menee oikein hyvään suuntaan. Investointipankin kohdalla voidaan vain onnitella tällaista hyvästä työstä. Jos katsotaan tätä kappale kappaleelta ensimmäisessä kappaleessa, sanotaan, miten tärkeää on Euroopan unionin finanssipoliittisten sääntöjen ja ekologisen siirtymän välinen yhteys. Budjettivaliokunnan kokous otti esille nimenomaan kolmen prosentin alijäämän haitalliset vaikutus, mikä on ehkä vaikuttanut myös siihen, että on tehty kovia leikkauksia julkisiin investointeihin ja lisäksi EIPn ponnistukset saada lisää julkisia investointeja saattavat kärsiä tästä, eli olisi tärkeää, että katsoisimme uudestaan näitä budjettikriteereitä. Kapat 2 ja 3 Olemme samaa mieltä kanssanne siitä, että EIPn täytyy käyttää yhä enemmän rahoituksestaan ilmastonmuutoksen torjuntaan ja tällä hetkellä mielestäni tässä kannattaa vielä tarkentaa tätä vähän ensinnäkin muistuttaa siitä, että, että aiomme päästä alijäämästä siihen vuoteen 2023 mennessä ja se kannattaa mainita erikseen. Johdonmukaisuuskysymyksessä voitaisiin myös ehkä kysyä sitä, että Eikö EIP voisi määritellä ekologisia kriteereitä toiminnalleen ja ne voitaisiin pohjauttaa tähän taksonomiahankkeeseen. Voitaisiin tietysti käyttää tätä pohjatekstiä tässä ja katsoa sitä, mikä tilanne on sitten vuonna 2021-2022. Kappale 4. Investointipankki on olemassa ei pelkästään ilmastokysymyksen vuoksi, vaan myös hoitamassa yhteiskunnallisia kysymyksiä. Ja joskus on rahoittanut hankkeita, jotka eivät ole välttämättä olleet yhteiskunnallisesti kannattavia tai ovat jopa rikkoneet ihmisoikeuksia. Meidän täytyy harjoittaa enemmän valvontaa näiden hankkeiden suhteen ja tehdä myös etukäteisvalvontaa, jotta, jotta vältetään se, että hankkeet eivät riko ihmisoikeuksia. Lisäksi tasa-arvon edistäminen on tärkeää ja eri alueiden välisen rahoituksen lisääminen tasa-arvoisesti. Kannattaisi kiinnittää tähän enemmän huomiota enemmän kuin tällaisiin monikansallisiin yrityksiin. Viimeinen kohta, joka koskee äh, rahoituksesta oikeudenmukaisuutta. Investointipankilla on hankkeita, jotka toimivat ähm, veroparatiiseissa vuonna 2016-2017 Esimerkiksi viisi hanketta otettiin esille eri kansalaisjärjestöjen puolelta, sellaisia, jotka liittyvät esimerkiksi panavapapereihin ja IPn kannattaisi katsoa uudelleen tätä politiikkaansa, miten se toimii tässä suhteessa, jotta se ei rahattaisi hankkeita, jotka hyödyntävät veroparatiiseja. Ja sitten voitaisiin katsoa esimerkiksi OECD-luettelo tässä suhteessa ja eurooppalainen luettelo on vielä tärkeämpi. Meillähän on oma luettelo, vaikka jo siihen suhtaudutaankin jossain määrin varauksuksesti, se on kuitenkin parempi kuin mitään. Ja voitaisiin katsoa, että rahoitettaisiin sellaisia hankkeita, joita hoidettaisiin sellaisissa maissa, joissa näitä kuuluisia CFCS-sääntöjä noudatettaisiin. Ja viimeinen kohta jonka mukaan investointipankista tehtäisiin avoimempi. Tämä on tietysti erittäin hyvä ja siihenkin voitaisiin lisätä sitä, että katsottaisiin näitä korruption ja petoksen vastaisia sääntöjä uudelleen. Esimerkiksi on paljastettu, että neljä hanketta, joita IP on rakoittanut, liittyvät korruptioon, joista yksi lainoihin, jotka on myönnetty Volkswagenille, joka mahdollisti sen, että tehtiin näitä <clears throat> päästöväärennyksiä erilaisten ohjelmien avulla. On tärkeää, että katsotaan tätä korruptiovastaista toimintaa, että parannetaan myös Olafin kanssa tehtävää yhteistyötä, kuten myöskin eurooppalaisen yleisen syyttäjäviraston kanssa. Näin saadaan aikaiseksi petoksen vastainen ohjelma. Ja voidaan myös varmistautua siitä, että EIPn toiminta on riippumatonta kaikin puolin. Kiitoksia. Thank you. You have got the... Kiitos oikein paljon. Voititte pisimmän puheenvuoron palkinnon tänään ja sitten on pyydetty kahta löytää puheenvuoroa vielä ilman puhelista. Edustaja Roland ensin. Thank, thank you. Kiitos. Vähän aikaa sitten näin pankin henkilöstöä ja esitin heille kysymyksen siitä, että kun viedään eteenpäin tällaista ilmastoagendaa, joka menee ylhäältä alaspäin, niin se saattaa, sillä saattaa olla merkittäviä vaikutuksia. Nytkin esimerkiksi Saksan ajoneuvoteollisuus on ilmoittanut, että tulee tulemaan 40 000 euron mm, menetyksiä lyhyellä aikajanalla, kun autoja korvataan sähköautoilla. Ja haluaisin tietää, että miten pitkälle, tai olen esittänyt jo EBLtä kysymyksen, anteeksi, EBLtä kysymyksen, että missä määrin aikovat ottaa huomioon rakennepolitiikan, miten aikovat öö, puuttua öö, esimerkiksi menetettyihin työpaikkoihin, niin en ole saanut oikeastaan vastauksia. Eli suuri öö, huolenaiheeni tällä hetkellä on se, että öö, öö, lainojen tarpeen öö, määrä tulee nousemaan ja Britanniassakin meillä ollaan tilanteessa, jossa puhutaan jopa 36-37 miljoonan summista. Uh, we, have got request from rapporteur to... Kiitos. Ja sitten valmistelija pyysi, että EIPn edustajalle Brysselissä Nikolai Bogelvitsille annettaisiin puheenvuoro lyhyesti. Olkaa hyvä. Kiitos. Pari minuuttia, se ei ole pitkä aika, jos haluaisin vastata kaikkiin kysymyksiin. No. Ei tarvitse vastata kysymyksiin, sanoo puheenjohtaja, vain käyttää puheenvuoron. Have... Niin, kiitos ihan lyhyesti. Kiitos, että osoititte kiinnostusta tätä kysymystä kohtaan. Haluaisin kiittää valmistelijakautteja kautteja ja varjoesittelijöitä. Haluaisin vain vakuuttaa teille, että me kyllä pidämme silmällä euroalueen ja EUn taloustilannetta – Keskustelemme myös yritysten kanssa kautta EUn ja tämä nähdään investointiraportistamme, jota suosittelen. Se on nettisivuillamme ja se on hyvin kiinnostavaa luettavaa katsoa, mitä yritysmaailma on mieltä tulevaisuuden näkymistä taloudesta. Meillä on prioriteettialoja, joilla tuetaan kasvua ja työpaikkoja, innovaatiot, osaaminen, pk-yritykset, ilmastotoimet ja infrastruktuuri. Lisäksi vastauksena eri kohtia, jotka liittyvät julkisiin toimijoihin ja maantieteelliseen jakaumaan. Me kyllä tuemme yrityksiä, annamme teknistä tukea. Tämä on hyvin merkittävä osa EIPn bisnesmallia, liiketoimintamallia ja olemme ylpeitä siitä. Näin hankkeet saadaan liikkeelle. Kuulitte jo siitä, että EIPstä tulee ilmastopankki, se on valtavan suuri muutos meille, mutta sellainen muutos, jonka uskon olevan ihan looginen, ottaen huomioon, mitä aikoja elämme. Olemme myös tärkeä kumppani Euroopan komissiolle ja EUlle ja tuemme EUn uutta mielelytysohjelmaa. Teemme hyvää yhteistyötä jo von der Leyenin komission kanssa – oikeudenmukaisen siirtymän osalta. Ja varmasti kaikki näette, että lähiviikkoina toivomme, että saamme annettua merkittävää konkreettista tukea. Lopuksi haluaisin vain todeta, että Esir tai Junckerin suunnitelma mielestäni myös on vaikuttanut merkittävästi. Me mittamme vaikutusta, me ei katsota ainoastaan investointilukeja, vaan meillä on kyllä ihan – hienot mahdollisuudet mitata vaikutusta. Vuonna 2019 esimerkiksi olemme yli miljoonaa työpaikkaa EUn alueella. Avoimuus ja suhteet Euroopan parlamenttiin, pari seikkaa, kolme seikkaa ihan lyhyesti. Ensinnäkin olemme kovasti läsnä Euroopan parlamentissa. Me olemme aina kiinnostuneita ja olemme valmiita tulemaan selittämään asioita ja keskustelemaan kanssanne. Lisäksi noudatamme täysin näitä standardeja, jotka edustaja Bri mainitsi. Kollegat voivat myös tavata avustajienne ja selittää ihmisoikeudet, avoimuus, yhteistyö, haluttomat alueet, veronkierto. Kaikki nämä kysymykset ovat meillä kyllä hoidossa, ei tarvitse kysyä, muistetaanko nämä tehtävät meillä hoitaa. Ja lopuksi, totta kai toivon, että voimme tukea teidän työtänne lähiviikkoina. Jos teillä on vielä kysymyksiä, kysykää ihmeessä. Kiitos. Nyt antaisin puheenvuoron esittelijälle. Minuuttia käy vastata, jos haluatte. No, haluan kiittää kaikkia puheenvuoroista. Haluan kiittää varjoesittelijöitä. Suurimmassa osassa asioita voimme tosiaan tehdä yhteistyötä myös digitalisaation. Täytyy muistaa, että että otamme huomioon nekin näkemykset, joita esitettiin takarajojen jälkeen, pk-yritysten rahoittaminen ja sosiaaliset elementit, joista on puhuttu. On oikein hyvä, että kompromisseissa otetaan huomioon myös ne. Yksi huomio ECRlle ilmastopankista. Tässä, puhu, tässä puhutaan julkisesta pankista, se ei ole yksityinen pankki, joten onhan se loogisesti poliittisempi kuin yksityinen pankki, koska julkista rahaa menee sen läpi. Ja tietysti EIP itsekin haluaa olla ilmastopankki. Me voimme parlamenttina olla sitä mieltä, eri mieltä siitä, onko se hyvä ajatus vaikka ei. Mutta <clears throat> jos näin aikovat tehdä, niin kai meidän täytyy siitä lähteä, että näin vaan on. Ja sitten kuulin täällä vielä avoimuudesta, läpinäkyvyydestä. Voisimme ehkä vielä mennä vähän pidemmälle tässä asiassa. Mielelläni keskustelen teidän kanssanne näistä. Kyllä varmasti onnistuu. Ja odottelen tosiaan kompromissia. Varmaan saadaan laaja konsensus tästä mietinnöstä. Kiitos. Thank you very much. It's... Kiitos oikein paljon. Minusta tuntuu, että voimme saada tekstin, joka sopii monille ihmisille – Luennoksen esittely toinen päivä joulukuuta, sitten määräaika 9. joulukuuta, tarkistusten käsittely 22. 23. tammikuuta, 6. helmikuuta, ekon äänestys, täysistuntoäänestys maaliskuussa. Tärkeintä on Bodge ja Ekon kuuleminen, jossa on EIPn johtaja 13. tammikuuta Strasbourgissa. Kiitos esittelijälle varjoesittelijöille. Ja nyt siirrymme kohtiin 6, 7 ja 8 esityslistalla. Kyse on vastuuvapauksista. Jos haluatte lähteä, niin pyydän, että lähdette nyt. And uh, our reporter... Esittelijämme on edustaja Epping, mutta hänet korvaa edustaja Jusikka. Olkaa hyvä, noin viisi minuuttia, mutta ei ole pakko kaikkia käyttää. Thank you, Mr. Chair. Dear colleagues, I will be speaking on behalf... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät kollegat, puhun Dirkian Eppingin nimissä. Hän valittelee sitä, että ei päässyt paikalle, mutta ei päässyt siis tänne, koska hän on niin tiukka aikataulu. Hän pyysi minua välittämään seuraavan tiedon. Kolme aihetta, jotka ovat esityslistalla tänään – Euroopan pankkiviranomaisen vastuuvapausmyönnyttely, Euroopan arvopaperimarkkinen viranomaista koskeva vapausmenettely ja eurooppalaisen vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen vastuuvapausmenettely. Ensinnäkin Epping haluaa huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen mukaisesti nämä transaktiot ja vuositilit vuonna 2018 ovat lailliset ja säännönmukaiset kaikissa aineellisissa näkökohdissa. Nepin haluaa mainita, että jotkut kommentit täytyy ottaa esille pankkiviranomaisen kohdalla ja arvopaperimarkkinaviranomaisella tietyt maksut öö, otettiin esille. Nämä erot kuitenkin ovat olleet niin pieniä, että Tilit on tarkastettu ja hyväksytty sisäisen tilintarkastusviraston toimesta. Joten on tähän mennessä ihan kunnossa. Epping muistuttaa meitä siitä, että meillä on joitakin huolenaiheita. Pankkiviranomaisen kohdalla tilanne on se, että jäsenvaltioiden suorat investoinnit saattaa vaikeuttaa sen riippumattomuutta ja valvontatoimia. Hän haluaa mainita se, että skaalatuottomahdollisuudet ja tehokkuus ei toteutunut, koska yhteisiä prosesseja ei ollut hyödynnetty riittävästi. Ja näin hän pyytää, että että pankkiviranomainen vahvistaisi arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa tehtävää yhteistyötä sellaisissa asioissa, jotka eivät liity ydinosaamiseen. Epping myöskin haluaa muistuttaa, että vakuutus- ja lisäveräkenneomainen sen kohdalla tilanne on hyvä. Samoin pitää varmistautua siitä, että kaikki tehtävät hoidetaan täysin ja määräajassa. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen pitäisi noudattaa sitä tehtävää ja mandaattia, joka sille on annettu Euroopan parlamentilta ja neuvostolta. Hän haluaa huomauttaa, että aivan kuten muutkin organisaatiot, myös eläkeviranomainen ei ole vielä riittävästi siirtynyt säätelystä valvontaan. EPIN ehdottaakin, että vastuuvapaus myönnetään vuonna 2018 tileille näille kolmelle viranomaiselle samalla painottaen sitä, että niiden päätehtävä on sääntelytehtävä ja sellaiseksi sen on jäätävä. Epping odottelee erittäin rakentavaa yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa ja me molemmat kiitämme teitä kovasti siitä, että jaksoitte kuunnella. Kiitos. Oikein hyvin korvasitte esittelijän tämmöinen kontvalikunnan Tarnetski on esittelijä EPPstä. En näe ketään. Haluatteko puhua SED-ryhmän nimissä? SED-ryhmän nimissä edustaja Fernandes, olkaa hyvä. Thank you very much, Molnar. Kiitos oikein paljon. Varjosettelemme ei ole paikalla, mutta minua pyydettiin korvaamaan hänet. Luen Molnarin asiakirjan. Ensin kiitokset esittelijälle hänen tekemästään työstä näissä kolmessa kysymyksessä. CD-ryhmän nimissä voin todeta, että tuemme periaatteessa näitä ajatuksia. Lisäksi pari ehdotusta, joiden kautta voitaisiin vahvistaa tätä tekstiä. Ensinnäkin olisi hyvä arvioida viranomaisten keskeistä roolia, että voidaan paremmin valvoa, huolehtia rahoitusvakaudesta, kuluttajasuojasta ja avoimuudesta. Ja toiseksi joitain tarkistuksia, joissa painotettaisiin sitä, että on hyvin tärkeää valvoa julkista rahoitussektoria, koska tämä on tärkeä väline puuttua veronkiertoon ja rahanpesuun. Kolmanneksi kunnollinen rahoitus, riittävät resurssit ovat tärkeät Euroopan pankkiviranomaiselle – jotta voidaan toimia tehokkaasti rahanpesun vastaisessa työssä ja terrorismin rahoituksen vastaisessa työssä. Kahden toisen viranomaisen osalta ESMAN ja EIOPAN osalta on tärkeää noudattaa mandaattia tehokkaasti riippumattomasti. Ja lopuksi haluaisin painottaa, kuinka tärkeää on se, että on avoin, tehokas, riippumaton hallinto Euroopan unionin virastoissa ja kaikkialla Euroopan unionissa. On keskittynyt keskityttävä katsomaan mahdollisia eturistiriitatilanteita. Tarvitaan tasavertaiset puitteet verrattavissa olevat muihin toimielimiin Kiitos, että otatte huomioon nämä kommentit. Kiitos. Kiitos oikein paljon Renew-ryhmän nimissä Jill Boy. Merci, monsieur le président, et merci au rapporteur pour... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijöille tästä työstä. Minä itse olen budjettivaliokunnassa rahamarkkinavalvontaviranomais, varjoesittelijä ja varjoesittelijä myös toisessa asiassa. Ja voimme todeta, että nämä kolmen viraston toimet ovat olleet sääntöjen mukaisia. Esittelijänä ää, Äh, haluan esittää muutamia muutosehdotuksia lausuntoihin, äh, erityisesti siinä kohtaa, kun puhutte kontribuutioiden oikeudenmukaisesta palauttamisesta jäsenvaltioihin. En ole ihan samaa mieltä teidän kanssanne tästä asiasta, että mitä se tarkoittaa. Ja minua kysy, ihmetyttävät nämä resurssit, joita on allokoitu näille kolmelle virastolle – ja viittaan myös työohjelman toteuttamiseen. Tulisi eh, jollain tavalla perustella prioriteettihierarkia ja eh, maksuviivästykset. Tässä on kyse tietysti resurssien tehokkaasta käyttämisestä, ja joskus mohdin vain, että e onko näiden virastojen mahdollista ylipäänsä lähteä uusiin tehtäviin tai ottaa äh, kontrolleen uusia tehtäviä, jos eivät saa uutta rah- rahoitusta, eli onko tämä politiikka ylipäänsä elinkelpoista. Ja esittäisin myös kysymyksen siitä, onko järkevää käyttää sopimustyöntekijöitä systemaattisesti. En kyseenalaista äh, Ähm, työntekijöiden laatua, vaan tämän käytännön järkevyyttä pitkällä tähtäyksellä kallis, ja onhan se kallistakin. Onko hyvä, että tällaisella alalla ollaan riippuvaisia tavallaan tilapäisistä työntekijöistä? Kun puhutaan EBAsta, niin sen tehtävähän vain muuttuu aina vain merkityksellisemmästä, eli eikö pitäisi hankkia kestävämpää työvoimaa. Jos halutaan pysyä uskottavina kansalaistenkin silmissä, jos haluamme, että kansalaiset uskovat, että me pystymme tekemään työtä niin, että voimme tarjota ratkaisuja, valvonta viranomainen <clears throat> on tehnyt erittäin tärkeää työtä, sen työmäärä jatkuu, mutta rahoitu, siis kasvaa, työmäärä kasvaa jatkuvasti, mutta rahoitusta ei tule samalla mitalla. Entäpä sitten nämä neljä ylimääräistä virkaa, jotta voitaisiin vuodesta 2023 alkaen voida tehokkaammin torjua rahanpesua. Jos näitä tällaisia virkoja ei saada, niin se on aika ikävä viesti. Danske Bankilla muun muassa on ollut tästä rahanpesusta ihan samankaltaisia tutkintoja. 200 virastoa tai yhteisöä, ulkoista yhteisöä ovat olleet mukana tässä, tässä ongelmassa. Thank you. Sven Gigoltis. Kiitos. Sven Gigolt on vihreiden varjoesittelijä. Aika hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Vaikkakaan hän ei ole täällä EPin paikalla, niin haluaisin kiittää häntä siitä, että hän on vienyt eteenpäin sihteeristön työtä tässä suhteessa ja hän on myös korostanut niitä kysymyksiä, joita tilintarkastustuomioistuin huomioi. Erityisesti erityiskiitos sihteeristölle, joka on työstänyt tätä kysymystä. Täytyy todeta, että se, että noudatetaan tätä mandaattia huolella, minun mielestäni kuuluu niihin urbanilegendoihin, jotka liittyvät Lontooseen, Pariisiin ja Frankfurtiin. Sillä itse asiassa tähän mennessä kukaan ei ole kyennyt osoittamaan, että tämä mandaatti olisi ylitetty. Päinvastoin meillä on paljon eri alueita, ja Bouillet tässä viittasikin joihinkin niistä, jossa ei ollut riittävästi voimavaroja hoitaa niitä tehtäviä, joita niille oli annettu. Eli Haluaisin vielä kuulla esimerkkejä siitä, millä tavalla nämä mandaatit on yllätetty. EPPltä pyysin tällaista esimerkkiä, kun pyysin tänä vuonnakin, edelleenkin odottelen vastausta. Minusta tämä on ihan niin kuin krokotiili New Yorkin viemäristössä. Lisäksi en ymmärrä budjettiylijäämäkysymystä. Minun käsitykseni on se, että ongelma on ratkaistu vuonna 2012. Se, miten se nyt sitten jälleen kerran paljastettiin, ne ei ole minulle selvää ja haluaisin mielelläni ymmärtää tätä. Ja kun puhutaan näistä erilaisista rahoitusjärjestelyistä, niin voin olla kyllä aivan samaa mieltä siinä, että tällaiset sekarahoitusjärjestelmät ovat ongelmallisia riippumattomuudelle, kun taas jotkut ovat sitä mieltä, että kyseessä pitäisi olla hallitusten välinen elin, ja siitä syystä ole budjetti osallistuminen on tärkeää. Minä ajattelin aivan päinvastoin koska niiden tuleva edistyminen on riippuvaista jäsenvaltioiden lisärahoituksesta, niin tämä on nimenomaan se syy siihen, miksi me emme saa riittävästi resursseja. Mutta todennäköisesti me ollaan samaa mieltä siitä, niin ehkä parempi olisi sitten pitäytyä siinä muotoilussa, joka voidaan tulkita kahteen suuntaan, tai sitten olla rehellinen ja poistaa se, koska tämä rahoitusjärjestely on jälleen tarkastettu uudelleen myös tässä uudistuksen puitteissa. Vujen kanssa olen aivan samaa mieltä siinä, että meidän täytyy rohkaista rahanpesuvastaisessa työssä enemmän. Me olemme tehneet uudistuksen ja tietysti nyt sitten tarvitaan oikeat resurssit ja riittävästi voimavaroja. Danske Bankin skandaali meillä oli äskettäin myös, jota täytyy pitää selkeänä hallinnon epäonnistumisena se oli 2018. Se kuitenkin osoittaa sen, että meillä on epäonnistumisia hallintopuolella ja että tuo arvokas työ, jonka Euroopan pankkiviranomainen on tehty, on jätetty syrjään ja tämä on vahingoittanut mainetta ja osoittaa sen, että tämä kaikki on tehty mandaatin vastaisesti ja lopuksi meillä on sama kysymys, joka koskee eturistiriitoja ja pyöröovia. Mehän näimme, mitä Fakas teki, joten se oli siis luvallista. koska säännöt olivat sellaiset, mutta se ei ole siis riittävää. Ja lopulta pyydän sitten suurta yleisöä läheltä, lähettämään meille kaik- tietoa kaikista todellisista ongelmista, joita on saatu nähdä, jotta Äh, me saisimme myöskin niistä tiedon. Kiitos Sven. Taidan olla ainoa, joka voisin pitää puheenvuoron ilman puheen listaa, mutta luovun siitä. Haluaako esittelijän edustaja vielä puhua? Olkaa hyvä. I would like... Haluaisin vain kiittää kollegoita tärkeistä kommenteista ja lupaan viedä kommentit edustaja Eppingille eteenpäin. Kiitos oikein paljon. Sitten aikataulu määräaikatarkistusten jättämiselle 5. joulukuuta puolilta päivin keskustelu 22. 23. tammikuuta samana päivänä äänestysvaliokunnassa, kontvaliokunnassa 19.20. helmikuuta ja maaliskuun kakkostäysistuntoon. Tässä kaikki tältä erää. Kiinnostava iltapäivä. Nähdään huomenna. Ekon välikunnan kokous alkaa yhdeksältä. Mukavaa iltaa.